Allora diamo inizio. Sono per... No niin, voimme käynnistää kokouksemme. On ilo, että tänään Sinousa, ministeri ja maatalousministerineuvoston tämänhetkinen puheenjohtaja on täällä vieraanamme. No niin, hän kertoo meille Espanjan puheenjohtajuuskauden ohjelmasta, mitä maatalouteen tulee. Niin, Elena, nyt ensimmäistä kertaa käynnistyy puheenjohtajakausi Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa, ja sehän on huomattavasti tuonut mukanaan muutoksia muun muassa maatalouspolitiikkaan. Yhteispäätösmenettely yhtenä näistä, tai voidaan ehkä sanoa eh, tavanomainen päätösmenettely, sitähän yhteispäätösmenettely on. Euroopan parlamentti ja neuvosto eh, kantavat saman vastuun lainsäädännöllisessä prosessissa. Tämän lisäksi olisi yhteistyötä vahvistettava neuvoston ja parlamentin välillä, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin. Ja niinpä, hyvä Elena, ajattelisin, että ja uskoisin, että tulevaisuudessa neuvoston edustaja tulee aina olemaan läsnä maat talouden valiokunnan kokouksessamme. Ja toivomme myöskin, että parlamentin valiokuntamme voi toisaalta osallistua neuvoston puolen kokouksiin siten kuin on määritelty säännöissä. Me odotamme ja toivomme paljon Espanjan puheenjohtajuuskaudelta, sinulta puheenjohtajana myöskin neuvoston puolella. Ja nyt tänään käsittelemme maaseutupolitiikkaa vuonna, vuoden 2013 jälkeen ja sitten strategia 2020, mutta varsinkin maatalouden kilpailukykyisyyttä ja toisaalta sitten elintarvikekysymyksiä EU-ssa. Tietysti naisten asema maaseutualueella on myöskin kysymys, joka esiin nousee. No niin, ja nyt antaisin välittömästi puheenvuoron ministeri Espinosalle. Voitte kertoa ohjelmastanne. Kiitos vielä kerran, että pääsit tänne ja ole hyvä. Nyt saat puheenvuoron. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Olen nyt täällä kertomassa teille maatalouden työohjelmasta Espanjan puheenjohtajuuskaudella. Kuten puheenjohtaja aivan oikein totesi, meillä on nyt merkittäviä toimielimellisiä muutoksia käynnissä, erityisesti sellaisia, jotka antavat parlamentille suuremman roolin päätöksenteossa. Maataloudessa ja muissakin aloissa sovelletaan nyt yhteispäätösmenettelyä. Ja puheenjohtajavaltio, kuten Rodriguez Zapatero totesi täysistunnossa, tekee mielellään yhteistyötä teidän kanssanne. Päätökset, joita hyväksytään, saavat enemmän demokraattista legitimiteettiä ja ovat lähempänä kansalaisten todellisia huolenaiheita. No sitten painopistealueemme maatalouden alalla ja yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, jotta voimme sitten keskustella kanssanne näistä eri kannoista ja epäilyksistä, joita teillä saattaa olla. Tälle puheenjohtajakaudelle maatalous ja elintarvikkeet ovat strategisia aloja Euroopalle. Ja tarkoituksena on, että eurooppalaiset saavat edullisia, turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeita. Tämä vaikuttaa myöskin työllisyyteen ja kasvuun. Ja uudenlaiseen kestävään talouteen. Meidän täytyy pitää huolta ympäristöstä ja torjua ilmastonmuutosta, ja meidän täytyy vaikuttaa siihen, että saavutamme vuosituhannen kehitystavoitteet. Meillä on kolme painopistealuetta. Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen, kilpailukyvyn parantaminen maataloudessa ja myöskin naisen roolin vahvistaminen maaseudulla. Yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2013 jälkeen. Kuten jo sanoin, se on yksi ensisijaisia tavoitteita puheenjohtajavaltiolle. Tällä tavalla Eurooppa voi vahvistaa ja lisätä markkinoille suunnattua tuotantoa, joka on kilpailukykyistä, ja meidän on noudatettava yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on vahvaa myöskin tulevaisuudessa. EUssa ei pidä lähteä purkamaan niitä politiikan aloja, joilla on päästy sopimusten määrittelemiin tavoitteisiin ja joita on sovellettu tyydyttävällä tavalla. Jos ajatellaan tätä kautta, myöskään ei voida purkaa tämän tyyppisiä yhteisiä politiikan aloja. Yhteinen maatalouspolitiikka, huolimatta niistä ongelmista, että siellä on, siellä on riittävästi varattu budjettivaroja. Ja tällä tavalla siellä voidaan edetä ja sopeutua uusiin vaatimuksiin, joita yhteiskunnassa tulee esille. Mutta keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ei ole uutta. Näinhän tehtiin jo ennen kuin päätettiin maatalouden terveystarkastuksesta, ja siellä käsiteltiin hyvin erilaisia asioita edellisillä puheenjohtajakausilla. Puheenjohtajavaltio Espanja keskittyy niihin markkinan hallinnointivälineisiin ja kriisinhallinnointivälineisiin, joita meillä on käytössä, ja nämä ovat tärkeitä yhteisen maatalouspolitiikan kannalta. Toinen painopistealue on maatalouden ja maataloustuotteiden kilpailukyvyn edistäminen. Me haluamme ylläpitää investointeja ja tutkimusta ja kehitystä ja innovaatiota – ja haluamme monipuolistaa tuotantoa ja avata teollisuudellemme uusia kansainvälisiä markkinoita. Kolmansissa maissa haluamme edistää tuotteita ja soveltaa vastavuoroisia laatuvaatimuksia. Nämä ovat tärkeitä, kun ajatellaan, kuinka paljon meille tuodaan kolmansista maista näitä tuotteita. Toinen painopistealue on se, että parannamme ravintoketjun toimivuutta. Täin voimme vahvistaa eri tahojen neuvotteluvahvuuksia. Meidän täytyy tehdä työtä komission tiedonannon pohjalta Euroopan ravintoketjun toiminnan parantaminen. Elintarvikeala Euroopassa edustaa 2 prosenttia bruttokansantuotteesta – mutta se on kuitenkin erittäin tärkeä, eli 3,5 prosenttia eurooppalaisesta jalostusteollisuudesta. 310 000, 310 000 eurooppalaista yritystä ovat selvinneet tästä kriisistä paremmin kuin muiden alojen yritykset. Ja kun kriisistä päästään yli, tämä kansainvälinen kriisi johtaa siihen, että meillä on enemmän työllisyyttä, enemmän rikkautta ja vaurautta Euroopassa ja myöskin pystymme viemään tuotteitamme EUn ulkopuolelle kolmansiin maihin. Sitten kolmas painopistealue Espanjalle on naisten rooli maaseudulla. Euroopan maaseudulla väestö ikääntyy, siellä on paljon enemmän miehiä kuin naisia – siellä on vaikea ottaa uutta teknologiaa käyttöön ja naiset ovat vähän mukana päätöksenteossa. Puheenjohtajavaltio katsoo, että tarvitaan eurooppalaista tasa-arvopolitiikkaa, jolla pidetään maaseutu hengessä. Ja ilman naisia se ei ole mahdollista. Lopuksi viittaisin vielä muita seikkoja, joiden parissa teemme työtä tällä puheenjohtajakaudella ne ovat ehkä hieman täsmällisempiä asioita, mutta ne vaikuttavat merkittävästi myöskin maatalouskysymyksiin. Esimerkiksi se, että jatkamme neuvotteluja maailman kauppajärjestössä ja että jatkamme yksinkertaistamista lainsäädännössä, erityisesti mitä tulee ehdollisuuteen ja myöskin maitosektorin tilanteen seuranta. Meidän pitää myöskin huolehtia eläimistä, joita käytetään koetarkoituksiin. Ja mahdollisimman nopeasti meidän pitää jatkaa sitä työtä, jota puheenjohtajavaltio Ruotsi on tehnyt, ja sen kanssa teemme läheistä yhteistyötä. Meillä on paljon haasteita tällä puheenjohtajakaudella, ja toivottavasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja koordinoida töitämme hyvin Euroopan parlamentin kanssa. Se on paras tapa vastata toiveisiin ja odotuksiin, joita meillä on maatalousalalta ja Euroopan kansalaisten taholta. Olen valmis tekemään kanssanne yhteistyötä henkilökohtaisesti neuvoston puheenjohtajana ja totta kai koko tiimini on myöskin valmis tekemään työtä kanssanne. Ja me haluamme tehdä Euroopasta vahvemman kansalaisille ja me jos ajatellaan tätä maatalousalaa, voimme saavuttaa monia tavoitteita, kuten totesin puheeni aluksi. Kiitos. Grazie. Elena Kiitokset Elena Espinosa tästä alustuksesta, eli vahva yhteinen maatalouspolitiikko tulevaisuudessakin. Tämä asia oli esillä myöskin kuulemistilaisuudessa, kun kuultiin muutama päivä sitten komissaarikandidaattia. Ja sitten kilpailukykyisyys, tässä voisi sanoa, että vastavuoroisuuteen perustuu paljon. Me kyllä olemme valmiit pitämään kiinni määräyksistä, joita Euroopassa on annettu esimerkiksi, mitä tulee ympäristön, eläinten hyvinvointiin. Ja nyt keskustellaan myöskin maataloudesta ja ilmastonmuutoksesta, mutta tärkeää olisi, että myös vievät tai Eurooppaan tuovat valtiot noudattaisivat näitä määräyksiä. Eli vastavuoroisuus on tässä tärkeä asia ja liittyy läheisesti kilpailukykyyn myöskin. Kiitos alustuksesta. Nyt voimme avata keskustelun aiheesta. Ensimmäisen puheenvuoron saa Elisabetta Jäkel. Ole hyvä. Erana la primera. Okay. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia ministerille. Siitä hän on nyt tullut tänne kertomaan meille puheenjohtajakauden painopistealueista. Olemme nyt tilanteessa maataloudessa, jossa on suuria haasteita ja paljon mahdollisuuksia, mutta hyvin suuria riskejä myöskin, ja viime aikoina on käsitty monia iskuja. Me olimme muutama päivä sitten komission jäsenehdokkaan kanssa – ja olimme tyytyväisiä siitä, millainen näkemys hän oli maataloudesta yhteisössä ja hän oli, se oli täysin erilainen kuin Fisher Bowlilla viimeisen viiden vuoden aikana. Ja tietysti jatkuvasti seuraamme näitä asioita. Ja haluaisin puhua kahdesta aiheesta. Ensinnäkin nämä sopimukset, joita EU tekee kolmansien maiden kanssa, erityisesti EUn ja Marokon välinen sopimus, joka solmittiin muutama viikko sitten. Me tiedämme, että Komissio on yrittänyt, emmekä nyt kyseenalaista komission tarkoitusperiä, mutta ne, millaisia myönnytyksiä EU tekee näille maille, esimerkiksi Marokolle, koska mitään vastavuoroisuutta ei koskaan ole. Ja vaatimukset, joita yhteisön tuottajilla ole, ole niin samoja vaatimuksia ei ole kolmansiin maiden suhteen. Tämä vaarantaa tuotannon Etelä-Euroopassa, erityisesti Espanjassa. Ja tämä nyt haittaa omia tuottajamme. Ja haluaisin kysyä, aiotteko seurata parlamentin kantaa? Ja mehän sanoimme, että me vastustamme tätä sopimusta ja haluamme tietenkin suojella yhteisön tuotantoa. Teillä on kaksi mahdollisuutta neuvostossa. Ensinnäkin voitte käyttää hyväksenne tätä kautta ja yrittää muuttaa tätä sopimusta. Tai sitten toinen, eli yrittää löytää keinoja, joilla voidaan taata, että kolmannet maat noudattavat sääntöjä, joita on laadittu sopimuksiin. Tiedän, että tämä on vaikeaa, mutta tämä on tarpeellista, koska moneen otteeseen on nähty, että kolmannet maat eivät noudata niitä ehtoja, ne kuiten, jotka ne kuitenkin allekirjoittavat. Sitten yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus. No ministeriöstä te olette laatineet asiakirjan ja on hyvä, että teillä on kanta tiettyihin asioihin ja tiedän, että se nyt ei ole vielä lyöty loppuun, mutta te ette kuitenkaan poista myöskään sitä mahdollisuutta, että olisi yhteisrahoitusta, kun ajatellaan politiikkaa vuoden 2013 jälkeen. Emme nyt halua uudelleen kansallista yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ranskahan eilen puhui kollegani kanssa, ja siellä puhuttiin siitä, että Sarkosin hallitus vastustaa yhteisrahoitusta vuodesta 2013 lähtien. Ja tämä on hyvä tulevaisuuden kannalta. Ja sitten lopuksi on mahdollista luoda todellista eurooppalaista metsäpolitiikkaa. Se on mahdollista. Ja tänään, tänä aamuna puhuttiin hyvin paljon ympäristökysymyksistä. Ja pelkään pahoin, että me emme voi vain viestiä kuivuudesta ja muista ongelmista, mutta sitten ei anneta mitään varoja eurooppalaiseen metsästrategiaan. Se olisi tärkeää. Sitten tässä asiakirjassa ei puhuta näistä tulo verokysymyksistä. No, tällaiset vakuutukset ovat hyviä, koska vakuutusyhtiöt ovat myöskin valmiita hoitamaan niitä erilaisten vastavuoroisten vakuutusyhtiöiden kautta. Ja Yhdysvalloissakin on tällainen järjestelmä. Ja millä tavalla tällainen järjestelmä voitaisiin ottaa mukaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan? Kiitos. Kiitokset. Ja sitten eh, Santos, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin näin aluksi todeta, että haluan toivottaa ministerin tietystikin tervetulleeksi. On, toivotan teille kaikkia onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellenne sekä omissa nimissäni että ryhmänne nimissä. Nyt täytyy todeta, että me odotamme teiltä hyvin paljon. Ensinnäkin on melkoisen epätavallista saada ottaa vastaan henkilö, joka on maatalousministeri ja ympäristöministeri, niin että kyse on yhdestä ja samasta henkilöstä. Espanjan hallitus on tehnyt erittäin hyvän päätöksen tämän viran perustaessaan. Tämä ennakoi niitä yhä läheisempiä suhteita, joita tulee valitsemaan ympäristön ja maatalouden välillä. Oli hienoa kuulla myöskin teidän painopistealueistanne puheenjohtajakaudellanne. Haluatte vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa Euroopassa. Hyvä niin. Lisäksi totesitte, että elintarvikesektori, elintarviketuotanto maataloudessa on erittäin tärkeä, tärkeässä asemassa. Tänä aamuna järjestin kuulemisen, jossa tarkasteltiin maatalouspolitiikan tai maatalouden ja ilmastopolitiikan välisiä yhteyksiä. Sillä esittelijänä oli kollegani Stefan Le Foll. Kuulemisen perusteella havaitsimme, että meidän täytyy edelleenkin vahvistaa ilmastonmuutoksen huomioon ottamista yhteisessä maatalouspolitiikassa pragmaattisesti, ei pelkästään spekulatiivisesti niin, että puhutaan, mutta ei tehdä mitään. Niin ikään on erittäin tärkeää, että työllisyys otetaan huomioon, koska työllisyyden tukeminen antaa uskottavuutta maatalouspolitiikalle. Minulla on kuitenkin kysymys, jonka haluaisin esittää. Meillä on merkittäviä haasteita nyt edessämme, erityisestikin seuraavien kahden vuoden aikana. Niitä tulee eteen useita. Nyt ollaan muokkaamassa uudistusprosessia, jossa kaksi seikkaa täytyy ottaa erityisesti huomioon. Tietystikin budjetti, mutta en nyt budjetista niinkään halua puhua, vaan toisesta asiasta. Nimittäin, rouva ministeri, te totesitte juuri, että yhteisellä maatalouspolitiikalla täytyy olla riittävät määrärahat tukenaan. Mutta ensinnäkin meidän täytyy päättää, minkälaisen maatalousmallin me haluamme. Minkälaista maatalousmallia me haluamme pönkittää, peräänkuuluttaa. Meidän täytyy pohtia, miltä pohjalta toimitaan ja mitä ehtoja esimerkiksi suorille tulotuille. Ja tuotanto täytyy täysin erottaa tuista vuoteen 2020 mennessä, joten mitä te aiotte tehdä tässä suhteessa? Mikä teidän nähdäksenne olisi oikean tasapainon ja oikeudenmukainen kriteeri luettelo niin, että maanviljelijöiden, jäsenvaltioiden ja sektorin välillä saadaan kunnon tasapaino? Kiitos. Kiitos sitten George Light. Ole hyvä. Kiitokset Omalta osaltani haluaisin myöskin toivottaa ministerin tänne tervetulleeksi ja tervetulleet olivat myös hänen kommenttinsa, varsinkin hyvä sitoutuminen ymp ja kestävän kehityksen jatkaminen Euroopan maataloudessa. Olisin palannut yhteen avainkohtaan puheenvuorossa, eli yksi pääpainopiste kohdista, eli jotta voimme taata, että saadaan lisävakautta markkinoille, koska heilahteluja on ollut kovasti varsinkin maitoalalla. Tässä on juuri päästy ulos varsin eh, hankalasta hintatilanteesta. Eli voisitteko kommentoida, mitä mieltä olette, onko nyt opittava jotain maitokriisistä ja mihin toimin olisitte valmis ryhtymään, jotta mahdollisen tulevan kriisin kohdatessa komissio voisi reagoida tehokkaammin ja nopeammin kuin mitä tapahtui nyt. Monethan olivat sitä mieltä, että nyt ei toimittu riittävän nopeasti. Ja mitä mieltä olette, tarvittaisiinko mahdollisia muita välineitä eh, maitokriisissä, eh, jos sellaiseen joudutaan eh, tulevaisuudessa varsin alhaisen tuotantohinnan vuoksi? Grazie George. Martin. Kiitokset ja Martin Hoslin, olkaa hyvä. Ja Frau Ministerin, ich darf Sie auch... Kiitoksia, rouva ministeri. Omankin ryhmäni nimissä haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Tietystikin toivomme, että yhteistyö teidän kanssa tulee sujumaan erittäin hyvin kuulemisen perusteella. Ensimmäisten keskustelun perusteella uskon, että teillä on aivan oikeat painopistealueet. Hyvä niin. Tietystikin olisi toivottavaa, että valiokunnalla voi olla merkittävä rooli ja että yhteistyö teidän suuntaanne vahvistuu niin, että päätöksentekomenettelyssä valiokunta on täysimittaisesti mukana niin, että meillä ei vain esitellä jo valmiiksi tehtyjä päätöksiä. Haluan paremmin olla myöskin tietoisia siinä, siitä, miten valmistot sujuvat. Haluamme olla ajan tasalla. Te viitatte moniin tärkeisiin painopistealueisiin ja haluan, voin vain tukea teitä näissä pyrkimyksissäni ja kiitoksia myöskin siitä, että totesitte, että elintarvikkeet tuotannossa ja työpaikkojen kannalta maatalous on erittäin tärkeässä asemassa viime vuosina. Tähän ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota. Varsinkin talouskriisin aikana pitäisi erityinen painoarvo asettaa näille seikoille. Maaseudulla ja maaseudun kehittämisessä on monia työpaikkojen luomismahdollisuuksia. Tästä uskoakseni samaa mieltä myöskin mitä tulee naisten roolin. Valitettavasti on niin, että naiset useinkin tekevät työn ja sitten käytännössä naisten rooli ei ole riittävästi tullut huomioon otetuksi kuitenkaan. Meitä tietystikin kiinnostaisi erityisesti ryhmänä myöskin, nyt kun viimeisten puolen vuoden ajan on hyvin paljon puhuttu maitokriisistä. Onko teillä mitään uusia ajatuksia sen suhteen, miten näihin kriiseihin voitaisiin reagoida esimerkiksi korkean tason työryhmässä. Miten se on suhteellut, Entä sitten markkinoiden sääntelyn purku vuoden 2013 jälkeen? Näettekö mahdollisuuden vielä harkita tätä asiaa uudelleen? Toinen tärkeä seikka meidän kannaltamme on seuraava seikka, johon ette vielä viitanneet. Biodiversiteetti, biologinen monimuotoisuus, toistaiseksi emme ole vielä päässeet itse asettamiimme tavoitteisiin. Maataloudella ja maaseudun kehittämisessä on tässä merkittävä rooli. Miten voitaisiin tulevaisuudessa paremmin tehdä tätä työtä ja ottaa meidänkin näkemyksemme huomioon? Vielä viimeinen seikka. Voisitko hieman konkreettisemmin sanakäyntiin viitata eräiseen seikkaan, varsinkin maatalouden rooliin markkina kysymysten yhteydessä? Onko te mitään konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten asia voitaisiin hoitaa ryhmänä olemme laatineet, meidän ryhmämme jäsen on laatinut ensimmäisen mietinnön asiasta. Tämä on erittäin kiehtova teema, jota tullaan käsittelemään tulevina kuukausina markkinoiden epätasapainotilanteesta, miten sitten päästään eroon. Onko teillä mitään ehdotuksia tässä suhteessa? Vielä viimeinen kysymys, joka liittyy VTO-neuvotteluihin. Missä määrin olette samaa mieltä uuden komissaarin kanssa, kun hän totesi, että Euroopan unionin ää, kannusta tullaan pitämään kiinni? Voitteko kommentoida tätä enemmän? Grazie Martin. Kiitokset Martin. Ja nyt ryhmien puheenvuorot kuultuamme. Annetaan puheenvuoro Sabet Jeklelle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja lämpimästi tervetuloa tänne neuvoston puheenjohtaja ja kiitokset pääpainopistealueiden esittelystä. Neuvostossa olette samansuuntaisia seikkoja jo esitellyt ja kaikki mitä olen teiltä kuullut tai lukenut ja mitä tiedän tulevasta komission jäsenestä, niin vaikutelmani on, että teistä voi tulla oikein hyvä tiimi ja jos meidän kanssammekin teette hyvää yhteistyötä, niin uskoisin, että voimme vahvana rintamana tulevina vuosina toimia. Ja mitä tähän yhteistyöhön tulee, niin tätä todellakin toivoisin, sen toteutumista. Ja tärkeää olisi kiinnittää huomiota erityisesti Naisten aseman maaseudulla on hyvä, että tämä on yksi prioriteeteistanne. Mutta emme saisi tässä yhteydessä huomioida pelkästään e, maatalouden parissa toimivia naisia, vaan kaiken kaikkiaan maaseutualueita. Ja voisimme miettiä sitä, kuinka tarjota varsinkin nuorille naisille e, mahdollisuuksia toimia maaseutualueella muutenkin kuin vain maatalouden parissa, vaikkapa matkailun sektorilla ja saralla. Ja sitten ihan toisen asian itse vastaan eläinkoedirektiivin käsittelystä. Te viittasitte myös siihen yhtenä aihealueenanne lähes kaikki ryhmät ja myöskin Ruotsi puheenjohtajana oli valmis hyväksymään mm, kannan asia ja kysyisin, miten te tähän suhtaudutte ja miten voimme edetä yhteisesti tässä asiassa, jotta asian käsittely mahdollisimman nopeasti voitaisiin saattaa päätökseen. Kiitokset ja nyt puheenvuoro Karse Pereseli, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä esityksestä Muutaman kuukauden ajan olemme käyneet keskustelua tässä valiokunnassa siitä, mikä on edessämme oleva tulevaisuus yhteisen maatalouspolitiikan kannalta. Ja varmaan kaikki ovat kiinnostuneita siitä, että parlamentti nyt on Lissabonin myötä mukana hyvin merkittävästi silloin, kun tehdään päätöksiä maatalouskysymyksissä. Ja meidän pitää intensifioida mahdollisimman pitkälti näitä suhteita ja yhteistyötä. Haluaisin kiittää tästä alustuksesta erityisesti siksi, että maatalous on otettu strategiseksi alaksi. Meidän on voitava vasta, meidän on pystyttävä vastaamaan niille aloille, joilla vaaditaan tehokkaan, enemmän tehokkuutta. Ja tämä on strateginen ala. Meillä on hyvin paljon haasteita, ei pelkästään Euroopassa, vaan koko maailmassa. Eli ilmastonmuutoksen torjunta, tai elintarviketurvallisuus, ne ovat hyvin keskeisiä kysymyksiä. Ja keskeinen kysymys myöskin, joka tulee ottaa huomioon, liittyy siihen työhön, jota tehdään maaseudulla maatalouden alalla työskentelevien osalta. Monilta Euroopan alueilta väestö katoaa ja siellä tarvitaan kuitenkin maataloutta, jotta voidaan ylläpitää näitä tiloja, joilla voidaan harjoittaa maataloutta. Ja ne, jotka haluavat, niin heillä pitää olla mahdollisuus pysyä maaseudulla. Ja sitten näistä painopistealueista, joista te puhuitte, haluaisin kysyä, millä tavalla aiotte yhdistää nämä ensisijaiset maatalouspolitiikkaan 2013-2020. Tätä keskustelua on alettu jo käydä kaikilla tahoilla ja myöskin täällä Euroopan parlamentissa – näissä kuulemisissa olemme puhuneet näistä asioista, eli miten te käsittelette tätä painopistealuetta ja mitä toimia olette tekemässä, jotta voidaan varmistaa maatalouden ja teollisuuden, elintarviketeollisuuden kilpailukyky. Ja sitten lopuksi kysymys, joka liittyy naisten rooliin maaseudulla. No, se on tietysti tärkeä, hyvin keskeinen kysymys. Ja toimet, kuten ne, joita on jo käynnistetty Espanjassa, eli se, että nämä tilat voidaan siirtää kahden henkilön nimiin. Tämä osoittaa sitä, että meidän pitää edetä. Naiset ovat aina tehneet työnä, työtä maaseudulla ja maatalousalalla, mutta usein tämä työ on ollut täysin näkymätöntä. Eli meidän pitää keskiä toimia, jotka liittyvät näiden maatal- maatilojen jakoon omistussuhteissa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten varapuheenjohtaja Nisulesku, olkaa hyvä. Președinte, îi mulțumesc doamnei ministru pentru prezența Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin eh, rouva ministerille siitä, että hän on täällä tänään. Toivotan teille kaikkia onnea ja menestystä. Kollegoideni tavoin, jotka ovat esittäneet puheenvuoron, pyytäisin, että ministeri kertoisi hieman enemmän hänen käsityksistään naisten roolista maaseudulla – Minun maassani 40 prosenttia ihmisistä asuu vielä maaseudulla ja heistä luonnollisestikin puolet on naisia. Te mainitsitte jo maaseutuväestön vanhentumisen. Aikooko Espanja puheenjohtajakaudellaan millään tavalla tukea nuoria viljelijöitä? Tämän haluaisin kysyä. Olkaa kiitoksia. Kulesko Martinez. Kiitokset ja sitten Martinez. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ministeri. Nämä painopistealueet, joista te juuri puhuitte, no loogisesti tietenkin meidän tulee tukea niitä, ne ovat johdonmukaisia. Kun ajatellaan maidemme politiikkaa. No pari huomiota. Ensinnäkin se, mistä Erään Peres puhui, eli budjetti- ja rahoitusnäkymäkysymykset. Me olemme samaa mieltä siitä, mistä puhuitte alustuksessa. Eli ei voida hyväksyä sitä, että leikataan budjettia, joka on varattu maatalouspolitiikalle. No nyt täytyy sitten katsoa, miten tämä voidaan yhdistää siihen kompromissiin, joka meillä on, siitä, että yhteisöllistetään tiettyjä politiikan aloja. Se on yksi tavoitteitamme meidän ei pidä tyytyä siihen, että maatalouspolitiikka olisi ainoa, joka on yhteisöllistetty ja muut ovat kansallisella tasolla. Eli meidän pitäisi jatkaa tätä yhteisöllistämistä, mutta millä tavalla? Ja tietenkään meidän ei pidä leikata näitä budjetteja. Ja sitten tietysti voidaan miettiä näitä yhteisrahoitusmalleja – tai budjetin kasvattamista. Se nyt on aivan välttämätöntä, jotta todellakin voimme toteuttaa näitä Lissabonin tavoitteita. Lisäksi täytyy muistaa, että on aloja, merkittäviä aloja ja maita, jotka ymmärtävät, että resurssien prosenttiosuus, joka tällä hetkellä menee yhteisen maatalouspolitiikkaan, on liian suuri. No, emme ole tästä samaa mieltä, mutta ymmärrämme kyllä, millainen vaikutus tällä kaikella on, erityisesti parlamentissa. Siitä tulee hyvinkin keskeinen seikka. No sitten toinen huomio. Se liittyy omaan alaani, eli kehitysapuun ja kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun. No ensinnäkin, kun puhutaan nyt sopimuksista joita on allekirjoitettu esimerkiksi Marokon kanssa. Täytyy nyt muistaa, mitkä nyt ovat pelisäännöt toimielimissä. Parlamentti ei muuta sopimuksia, vaan parlamentti ratifioi tai sitten ei ratifioi näitä sopimuksia, mutta se ei voi niitä muuttaa. No ehkä sitten asiallisesta ei tunneta riittävästi, jos pyydetään, että korjataan jotain, mitä parlamentti ei voi korjata. Mutta kun puhumme näistä kysymyksistä, on aika vaarallista puhua vain pinnallisesti näistä kysymyksistä, koska ei voi olla niin, että yhtäältä ei haluta, että tuodaan helposti tiettyjä kiintiöitä, jotka tulevat kolmansista maista, ja toisaalta ei myöskään voi olla niin, että ei haluta, että tomaatteja tulee veneissä niin kuin laillettomat maahanmuuttajat, koska meidän täytyy muistaa, mitä haluamme tehdä ja millä tavalla voimme hoitaa tällainen tyyppiset tilanteet. Meidän täytyy aina muistaa, että me toimimme globalisoituvassa maailmassa ja myöskin täytyy muistaa, että me pyydämme, että Euroopan pääkaupungit ja Espanjan pääkaupunki erityisesti tuottaa ottaa vastaan valtaosa näistä tuotteista, joita Marokosta saapuu Eurooppaan. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, ministeri, että olette täällä paikalla. Ja kollegani varmastikin haluavat, että Zapateron hallitukskin toimii tasa-arvoisesti ja miehet saavat kyllä arvostaa siellä myöskin naisten tekemää työtä ja erityisesti sinun itsesi tekemää työtä. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten puheenvuoro kollega Anjolle. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kolme seikkaa. Te itse viittasittekin jo siihen, mihin ministeri päätti puheenvuoronsa, eli vastavuoroisiin kauppajärjestelyihin kahden vuoden kuluttua. Tämä asia tulee uudelleen vastaan, kun etenkin Italia ja Espanja ovat tilanteessa, jossa ei voi enää häkkikanaloita pitää yllä, mutta ihmiset kuitenkin haluavat syödä munia, joten munia todennäköisesti tuodaan Ukrainasta ja Intiasta Eurooppaan. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että VTOn suhteen tilanne ei sallii sitä, että tuotaisiin tuotteita niin, että tuotantomenetelmät otettaisiin huomioon. Voisitteko kertoa, miten te aiotte korjata tämän epäkohdan? Toinen seikka liittyy naisten rooliin maataloudessa. Olipa sitten kyse toiveista tai pelkistä puheista, taikka sitten otetaan raha, pistetään rahat pöytään ja annetaan kannustimia naisille – menemään maatalouteen ja naisten ottamiseen maatalouteen kannustetaan. Naiset toimivat erityisestikin karjan kasvatuksessa, myöskin sian kasvatuksessa ja kanataloudessa, mutta kuitenkin miehet ovat niitä, jotka usein istuvat traktorin ratin takana. Hyvin harvoin ainakin Isossa-Britanniassa naiset ovat Hyvin harva naiset ovat ohjaamissa. Entä sitten ilmastonmuutos, tämä kammottava kauhukuva? Voitteko varmistaa, että kaikki päätökset, jotka tähän liittyvät, jotka tulevat olemaan erittäin kalliita ratkaisuja, perustuvat puhtaasti tieteelliseen näyttöön? Stefan Le Foll. Stefan Le Foll, olkaa hyvä. No ei nyt ole helppoa puhua enää näiden puhujen jälkeen. Tässä nyt on selity asioita aika värikkäästi, mutta minä olen aika subjektiivinen, kun puhutaan nyt vaikka naisten asemasta maaseudulla. No sehän on Espanjan pohjantakauden yleinen tavoite. Ei se ole pelkästään maatalous ja maaseutu, eli voimme sitä vain tukea tässä tavoitteessa. Olen samaa mieltä näistä tavoitteista, joista on sovittu Euroopan elintarvikesektorilla – meidän täytyy muistaa tämä ulottuvuus. Siellähän on hyvin paljon työpaikkoja. Olen samaa mieltä siitä, että maatalouspolitiikka on myöskin elintarvikepolitiikkaa ja se on keskeistä. Mutta lisäisin yhden asian, koska te olette ympäristö- ja maatalousministeri ja olin kokouksessa, jossa te puhuitte. Siellä puhuttiin vesiongelmista, mutta silloin se oli ympäristöministerien kokous. Politiikan pitää liittyä maatalouteen ja elintarvikkeeseen, mutta tulevaisuudessa meidän pitää ottaa myöskin ympäristökysymykset mukaan. Ja tästä halusin kysyä, oletteko tästä samaa mieltä? Sitten toinen kohta, uusi yhteinen maatalouspolitiikka. Aiotteko lähteä tähän keskusteluun nyt puheenjohtajakaudella liittyen näihin suuriin suuntaviivoihin, joita komissio ehdottaa vuoden 2013 jälkeen? Ja erityisesti se tapa, jolla voidaan miettiä maatalouspolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen, sitä voitaisiin ehkä vähän uudelleen järjestää verrattuna tähän hetkeen. Yhdessä asiakirjassa puhuttiin näistä Espanjan maatalousministerin tavoitteista, ja siellä oli aika mielenkiintoisia ajatuksia liittyen ensimmäisen ja toisen pilarin uudelleenjärjestelyihin, eli ehkä voitte niistä kertoa vähän lisää. Mutta joka tapauksessa olen samaa mieltä näistä tavoitteista ja täysimittaisesti voin tukea tätä kautta ja sitä, mitä teillä on meille ehdotettavana seuraavina kuukausina. Kiitokset Stefan. Tässä on vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä. Eli ajan säästämiseksi ehkä sitten annetaan vasta vastausvuoro. Sepole seuraavana, olkaa hyvä. Euh, Madame la ministre. Hyvää iltapäivää, rova ministeri. Minulla olisi kolme kysymystä teille. Ensimmäinen niistä liittyy suhdanteisiin ja nyt valitsevaan tilanteeseen Kreikassa. Kuten tiedätte, Kreikassa on voimakkaasti mobilisoitu. Maanviljelijät ovat lähteneet liikkeelle kannalle, tuhanneet ovat lähteneet kaduille, parrikaadeille, ja he ovat jo tukkineet rajat, koska Kreikassa viljat ovat erittäin hankalassa asemassa, niin kuin monessa muussakin maassa. Neuvoston nimissä, oletteko päättänyt jo puuttua tilanteeseen, Kreikan maanviljelijöiden tilanteeseen? Mikäli vastaus on kyllä, mitä te aiotte tehdä? Toinen kysymys Tämä liittyy siihen, että komissio on usean otteeseen vuonna 2008 muun muassa oipukokouksen yhteydessä huomauttanut, että maataloustuotanto on muuttunut vuodesta 1995, niin että tuolloin luku oli yli 30 prosenttia. Tänä päivänä tämä luku on vain 24 prosenttia. Tarkoittaa sitä, että maaseutuväestö ei saa enää niin suurta hyötyä tuotannostaan. Pikemminkin hyöty menee enemmänkin jakelusektorille. Aitteko nyt tehdä sellaisia uudistuksia, jotka ottavat huomioon juuri tämän maanviljelijöiden tulotason heikkenemisen. Kuten kolleganikin totesi, herra Hoisling, nimittäin 2010 on biodiversiteetin vuosi. Biologista monimuotoisuudesta on puhuttu yleisellä tasolla. Minä haluaisin puhua siitä maaseutu kysymyksiä maanviljelyskysymyksenä. Euroopan tasolla varsinkin Espanjassa valitettavasti on ongelmia, joka liittyy bio- tai luomuviljelijöiden mahdollisuuteen viljellä esimerkiksi maissia, niin että maissiviljelmät eivät saastu kiemoiden vuoksi. Mitä te aiotte tehdä? Miten te varmistatte sen, että viljelijöillä on oikeus valita, viljelevätkö he kiemoita vai ilman kiemoita? Valitettavasti, mikäli joku ei halua viljellä kiemoita, kuitenkin saattaa havaita, että hänen viljelyksensä ovat saastuneet. 2010 voisi olla myöskin teemavuosi, vuosi, jonka aikana mahdollistetaan se, että viljelijät voivat viljellä ilman, että heidän satonsa saastuu GMOiden vuoksi. Kiitoksia sitten Papastamkos, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin myöskin kiittää ministeriä alustuksesta ja varsin selkeästä tavoite esittelystä mitä puheenjohtajakauteen tulee. Voin jatkaa siitä, mihin äskeinen puhuja lopetti ja todeta, että tämä varsin hyvin kuvasi tilanteen Kreikassa, jossa tosiaan maanviljelijät ovat osoittaneet mieltään, järjestäneet tiesulkuja ja kaikkea muuta. Ja näin on käynyt muuallakin esimerkiksi Bulgaarian rajan toisella puolella. Ja tämä on osoitus siitä epätoivosta, mikä vallitsee maaseutualueella, ei ehkä pelkästään Kreikassa, vaan muuallakin. Se on osoitus siitä, mitä YMPllä on aikaan saatu. Edustan EPV-ryhmää, mutta pelkään, että tällainen malli on huono myöskin kuluttajien kannalta katsottuna, ketkä tästä hyötyvät. Pelkään, että monikansalliset yritykset ja suuret teollisuusyritykset hyötyvät tästä kaikesta. Ja myös kansainväliset eh, monin, eh, monikansalliset elintarvikeyritykset. Ja kysyisinkin nyt, mitä aiotte? Onko Espanja miettinyt puheenjohtajakaudellaan jonkinlaisia tukimekanismeja, kun puhutaan maataloustuotteista ja niiden markkinoista? Esimerkiksi tuet meijerialalla olivat varsin perustelut ja kysyisin, onko mahdollista ajatella eh, jonkinlaisia tukia varsinkin eteläisen Euroopan tuotannolle ja sitten kun puhutaan varastoinnista ja interventiosta, mitä tässä on ajateltu tehdä. Ja kysyin myös, kysyisin myöskin, aikooko puheenjohtaja valtio tarkastella tarkemmin ympäitä vuoden 2013 eh, jälkeen. On mietittävä, mikä tulee olemaan suunta vuoden 2013 jälkeen. Ja Dohan neuvottelukierros, uskoisitteko, että se mitä siellä esitetään riittää? Neuvotteluprosessi on ollut pitkä, mutta kysyisin, onko menty niin pitkälle kuin on mahdollista mennä? Vai onko mahdollista saada uusi neuvottelumandaatti komissiolle? Kiitos. Onorevole Cagnete. Ja Cagnete, olkaa hyvä. Eh, Minister Skunze, eh, paldies par ļoti skaidro... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia erittäin hienosta prioriteettien esittelystä. Minä edustan Latvia. Latvia on pahoin kärsinyt talouskriisistä lyhyessä ajassa. Puoli miljardia euroa jouduttiin leikkaamaan valtion budjetista, ja tämä iski kovalla kädellä maanviljelijöihin ja erityisesti pienviljelijöihin. Latvia on kärsinyt pahoin talouskriisistä. Tämä johtuu osittain siitä, että, tai johtanut siihen, että Latvian viljelijät saavat tänä päivänä kuudes osan vain niistä suorista tuista kuin mitä joissakin muissa jäsenvaltioissa, vanhemmissa jäsenvaltioissa viljelijät saavat tukea. Sen vuoksi minulla olisikin pyyntö, vetoomus Espanjalle. Voisitteko te puheenjohtajakaudellanne aloittaa vakavat keskustelut yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta – sellaisella tavalla, että maatalouspolitiikkaa kehitetään hieman erilaisen suuntaan. Näkisin, että olisi erittäin tärkeää, että avainperiaatteena keskustelussa olisi suorien tulotukien oikeudenmukainen jakaminen sellaisten parametrien valossa, jotka mahdollistavat sen, että sekä uusissa että vanhoissa jäsenvaltioissa maanviljat ovat samassa asemassa. Toisenkin seikkaan olisin kiinnittää teidän huomionne. Nimittäin siihen, missä määrin parlamentti voi olla mukana yhteispäätösmenettelyssä silloin, kun on kyse maataloudesta, nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Nyt on kulunut hyvin vähän aikaa tietystikin vain, ja Espanjan kaudellaan toimii tässä edelläkävijänä, pioneerina, kun se pistää täytäntöön yhteispäätösmenettelyä. Tämä luo sitten ennakkotapauksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Euroopan parlamentin jäsenet ovat kaikkein lähinnä kansalaista Euroopan unionissa. Sen vuoksi meidän äänemme täytyy tulla kuuluviin, niin se täytyy ottaa huomioon, mitä me sanomme. Viime aikoina on hyvin paljon keskusteltu maatalouspolitiikan eri pilareista. Olen kuullut huhuja, joiden mukaan maaseudun kehittämisrahastoa suunnataan aluepoliittisiin tavoitteisiin, aluepoliittiseen kehitykseen jotta aluepolitiikka saada paremmin rahoitettua. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä spekuloinnista. Kiitoksia paljon. Onorevole Sikereski. Sikereski seuraavana, olkaa hyvä. Pani minister, rolnictwo europejskie jest... Kiitoksia. Kiitoksia ministeri. Euroopan maatalous on hyvin monipuolista. Meillä on eri kokoisia tiloja, isoja ja pieniä riippuen siitä, katsotaanko pohjoista ja eteläistä. Siellä on erilaisia tiloja mäillä, vuorilla ja niin edelleen. Ja sitten meillä on yhteinen maatalouspolitiikka. Nyt olemme sitten lähteneet tekemään terveystarkastusta. Ja millä tavalla me sitten toimimme vuoden 2013 jälkeen tämän terveystarkastuksen tulosten jälkeen? Berlato, kiitos puheenjohtaja ja lämpimästi tervetuloa ministeri Espinosa. Muuta kuin yhtyä näihin esitettyihin painopistealueisiin ne ovat ilman muuta tärkeitä Espanjan puheenjohtajakaudella tulevan puolen vuoden aikana varsinkin tärkeä on seikka, jonka toitte esiin, eli maatalous sektorin on säilyttävä strategisesti tärkeänä. Tässä on puhuttu paljon monifunktionaalisuudesta, mitä maatalousalan tulee, ja on erittäin tärkeää, että maatalousyrittäjälle annettaisiin muunkinlainen rooli kuin että hän pelkästään hoitelee puutarhaansa, vaan todellakin, että hän voi vaikuttaa ympäristöön ja hän todellakin tuottaa maataloustuotteita. Sitten biodiversiteetti. Nyt eletään biodiversiteetin vuotta. Ja hyvä ministeri, en tiedä olisiko nyt tullut sopiva hetki hieman tarkastaa tätä niin sanottua lintudirektiä vuodelta 1979. Sen liitteet ovat yli 30 vuotta vanhat. Direktiivihän hyväksyttiin silloin, kun jäsenmaita oli varsin vähän, ja nyt kun jäsenmaita vuonna 2027 voisi olla ehkä oikea aika tarkistaa ja päivittää myös näitä liitteitä ja näin taata pätevät toimivat välineet ympäristön säilyttämiseksi. Ja sitten eräs tärkeä kysymys on seuraava. Te mainitsitte eh, myös naisten työn tärkeyden, eli kuinka voida lisätä sitä, sen osuutta – Tästä on tehty aloitteita ja on kuitenkin nyt jo tilanteeseen, jossa tupakan tuotanto on lähes tulkoon joutunut häviämään Euroopassa. Tähän vielä palaamme, kyllä, mutta tässä paljon riippuu kuitenkin siitä, mitä päätöksiä komission tupakkasektorin liittyen tehnyt. Ja kyseinen tutkimus sivulla 15 sanoo, että jos nyt komission toimia kiihdytettäisiin, niin tällä olisi huomattavan negatiivisia työllisyysvaikutuksia. Ja kuten tiedätte, tupakka-alan työntekijät pitkälti ovat naisia. Eli ei pelkästään kannata puhua uusien työpaikkojen luomisesta, eikö kannattaisi puhua myös olemassa olevien työpaikkojen säilyttämisestä. Ja varsinkin tällä sektorilla on oma merkityksensä ja se tapa, takaa myöskin eh, tietyn tulotason ja tuoton. Ja tässä eh, komissio on tehnyt ehdotuksen, jossa eh, käytettiin sanamuotoja, joka parlamentissa neljään otteeseen hylättiin. Eli ja kaikki neljä poliittista ryhmää olivat sitä mieltä, että ei tulisi vastusta tupakkasektoria, vaan tulisi huomioida eh, se aivan samalla lailla kuin muutkin maatalous- ja maataloustuotantoalat. Kysyisin, mitä mieltä te tästä asiasta olette, hyvä ministeri. Kiitoksia, herra Pelato. Ei voi muuta kuin yhtyä äskeiseen. Ja sitten puheenvuoro Michel Dantanille. Olkaa hyvä. Merci, madame la ministre. Kiitoksia, rouva ministeri, että esittelitte meille nämä painopistealueet. Olen tyytyväinen siihen, että talous ja maaseutu on otettu jälleen puheenjohtajakauden painopistealueiksi. Se tietää ihan hyvää. Teillä on vaikeita kokouksia edessä ja epäilemättä tapatte myöskin OM, VTOn ja seuraavan viiden kuukauden aikana voitaisiin saada aikaan sopimus Dohan kierroksella. Miten aiotte korostaa tiettyjä seikkoja, jotka ovat edelleen ensisijaisia tavoitteita, terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä tai eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Nehän ovat valtteja eurooppalaisessa elintarviketuotantomallissa, jota me haluamme puolustaa täällä Euroopan parlamentissa. Ultima. Ja sitten viimeisin puhuja näistä 17, Cortes Lastra. Olkaa hyvä. Señora ministra Espinosa. Ministeri Espinosa, on hienoa ottaa teidät vastaan tänne parlamenttiin ja valiokuntaan, kun te kerrotte meille näistä puheenjohtajakauden painopistealueista maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla. Yksi konkreettinen kysymys. Mikä on mielipiteenne? Mitä yhteisellä maatalouspolitiikalla pitäisi tehdä? Pitäisikö meidän vähän hillitä ja säännellä markkinoita paremmin. Kiitos. Elena, dopo tutte queste Kiitos ja nyt sitten, hyvä Elena, ka- kaikki kysymykset on kuultu ja nyt sinulla on mahdollisuus vastata niihin jo etukäteen. Kiitän sinua näistä vastauksista, jotka nyt esität. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin, joita on esitetty mutta ihan aikasyistä en nyt voi kaikille toimittaa näitä vastauksia nyt. Yritän vastata kaikille teille tässä samassa järjestyssä ja ehkä yritän ryhmitellä asioita vähän aiheen mukaan. Erant Garcia, hän puhui tästä EUn ja Marokon välisestä sopimuksesta yleisellä tasolla, ja sen jälkeen hän esitti kysymyksen tai ehdotuksen ihan konkreettisesti. No, haluaisin muistuttaa, että tässä puhutaan nyt maatalouspöytäkirjan uudistamisesta, assosiaatiosopimus EU-Marokko, ja siihen liittyy Barcelonan prosessi vuodelta 1995. Silloin sovittiin siitä, että luotiin vapaakauppa-alue vuonna 2010. No, tähän nyt ei enää ehditä, mutta siis EUn ja kolmansien maiden välillä. Ja prosessissa oli Paikaati niin käytiin Barcelonassa 1995 ja marraskuussa hyväksyttiin mandaatti neuvotteluihin Marokon kanssa. Eli tämä nyt on tämä tilanne, jossa ollaan. Tämän jälkeen ryhdyttiin neuvotteluihin ja haluaisin todeta, että useat maat Välimeren alueelta siellä haluttiin mandaattia, johon liittyi lauseke arkaluontoiseen tuotantoon EU:ssa ja tähän liittyivät myöskin Marokon vientikysymykset. Ja tarkoituksena oli, että voisimme yhdistää espanjalaisen tuotannon marokkolaiseen tuotantoon. Ja tässä uudessa sopimuksessa on luokiteltu arkaluontoiseksi nämä kaikkein arimmat tuotteet EU:ssa ja meillä on erityisiä mekanismeja, joiden avulla voidaan välttää häiriöt markkinoilla yhteisön alueella. Sitten toinen aspekti, joka on pidettävä mielessä, on se, että kun puhutaan tämän tyyppisistä sopimuksista, usein ajatellaan pelkästään sitä, mitä kolmansissa maissa voidaan tuottaa ja mitä sitten voidaan tuottaa ja tuoda EUn alueella. Ja usein unohdetaan, että tässä sopimuksessa me voimme myöskin viedä tuotteita näihin kolmansiin maihin. Ja tämähän vaikuttaa lähinnä tuotantoon, jalostukseen, jota harjoitetaan myöskin Välimeren maissa. Ja joskus taas puhutaan sitten jalostetuista tuotteista tai maataloustuotteita tai karjataloustuotteista, joita ei ole jalostettu, esimerkiksi me, melonien osalta. No, ymmärrän kyllä, että meidän pitää ponnistella EU:ssa, jotta meillä olisi kuvia valvontavälineitä ja jotta jotta ehdot täytettäisiin. No näitä välineitä on jo tällä hetkellä käytössä, mutta mekanismit ovat niin monimutkaisia, että hyvin usein ei pystytä pitämään kiinni sovituista päivämääristä, jotka on merkitty sopimuksiin. Komissio tuntee kyllä tämän tilanteen ja Olemme työskennelleet tämän parissa jo muutaman kuukauden ajan, jotta voisimme kehittää mekanismeja, joiden avulla voidaan helpottaa tuonin ja viennin laatua. Ja meidän täytyy muistaa tämä kaksisuuntaisuus näissä kysymyksissä, eli EU, kolmannet maat ja toisinpäin. Logisesti Näistä on jo puhuttu etukäteen. Meillähän on erityinen maatalouteen liittyvä työryhmä. Asioita käsitellään siellä ja sitten se menee ministerineuvostoon. Ja loogisesti asiat käyvät myöskin täällä parlamentissa. No sitten komission ennusteet. No, ne eivät ehkä nyt toteudu Espanjan puheenjohtajakaudella, mutta aikataulu – on kuitenkin jo lyöty lukkoon. Ja jos voimme vauhdittaa tätä työtä ja parantaa näitä valvontatoimia, niin totta kai toimimme niin. Mutta tällä kaudella pystymme vielä tekemään jotain. Sitten Erant Garcia viittasi tähän asiakirjaan, jossa puhutaan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta – Puheenjohtajavaltio Espanja kiinnittää erittäin paljon huomiota YMPn tulevaisuuteen, ja tämä heijastuu myöskin asiakirjoissa, joita siellä laaditaan, ja niissä ehdotuksissa, joita tehdään neuvostossa. Mutta mitä sitten haluamme tehdä? Me haluamme käydä avointa keskustelua, keskustelua, joka rikastuttaa meitä ja jossa tulevat esiin kaikki ne asiat, joita eri jäsenvaltiot haluavat tuoda esiin. Ja tähän liittyy myöskin muita aiheita, kuten herran totesi. Me emme halua laatia asiakirjaa, jossa ei keskustella. Tässä puhutaan yhteisrahoituksesta, aiheista, jotka liittyvät vakuutuksiin. Me haluamme jättää nyt nämä avoimiksi. Espanjan kanta on Ernstin tiedossa aivan hyvin. En nyt ole täällä Espanjan ministerin ominaisuudessa, vaan olen täällä neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa. Mutta Espanjassa on kuitenkin kokemuksia, joista haluaisin teille puhua. Espanjassa on yli 30 vuotta ollut maatalousvakuutuksia. Vakuutuksia, joita on tarkasteltu kansainvälisestikin muutamien muiden kanssa, kehittyneimpien maiden kanssa, ja niitä voidaan ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, joissakin on tehty. Siellä voidaan tarkastella niiden toteutettavuutta. Ja myöskin voisimme luoda samantyyppisiä rakenteita kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämä voisi olla yksi niistä välineistä, joita käytetään markkinanhallintokysymyksissä Eli tämä voisi olla yksi hyödyllinen väline. On muitakin. Ja seuraavassa neuvoston kokouksessa helmikuussa keskustellaan juuri näistä välineistä. Mutta haluan vielä korostaa sitä, että tällä puheenjohtajakaudella meistä on aivan välttämätöntä, että valvotaan markkinoita, koska on niin paljon epävakaisuutta markkinoilla. Ja se pitäisi ottaa mukaan yhteisen maatalouspolitiikkaan myöskin vuoden 2013 jälkeen. Nyt yleisesti haluaisin tehdä yhden huomioon ja voisimme kaikki yhdessä miettiä näitä asioita. Kolmen vuoden kuluttua, kun otetaan huomioon ilmaston kysymykset ja tiettyä spekulaatiota tiettyillä markkinoilla, ja tämä johti siihen, että hinnat nousivat elintarvikesaralla hyvinkin voimakkaasti. Rehunkin hinta on noussut. Kaikki karjan hoidosta saadut tuotteet, niiden hinta on noussut, öljyn hinta on noussut ja tämän seurauksena myöskin viljan hinta, lannoitteiden hinta nousi ja myöskin rehujen ja leivän raaka-aineiden hinnat nousivat aivan kohtuuttomasti. Ja meillä on nyt suuria huolenaiheita, kun ajatellaan sitä vaikutusta, joka tällä on ollut kuluttajiin. Ja sitten toinen suuri huolenaihe oli se, kuinka vähän oli tiettyjä tuotteita, myöskin Euroopan ulkopuolella. No, tilanne nyt on tasantumassa, mutta meillä on kuitenkin kansainvälinen kriisi. Ja nyt suuri huolenaiheemme on se, että viljelijät ja karjanhoitajat saavat oikeudenmukaista palkkaa, tai siis että kaikki nämä ketjut tässä kokonaistuotantoketjussa, kaikki saavat kohtuullisen palkkion tehdyn työn perusteella. No nyt puhutaan hyvin lyhyestä aikavälistä, Puhumme kahdesta tilanteesta, jotka ovat täysin vastakkaisia. Ja haluamme, että Eurooppa kärsisi mahdollisimman vähän. Me haluamme, että meillä olisi jonkinlainen mekanismi, jonka avulla voimme saada aikaan jonkinlaista vapautta tähän epävakauteen, joka vaikuttaa kaikkiin. Se vaikuttaa viljelijään, karjanhoitajaan, joissain tapauksessa myönteisesti, joskus negatiivisesti, ja se vaikuttaa myöskin kuluttajaan viime kädessä, ja silloinkin joko myönteisesti tai kielteisesti. No sitten Bernard puhui myöskin metsäpolitiikasta. Myöskin toinen edustaja puhui Tästä emme nyt anna Erantille mitään monopolia näiden kysymysten suhteen. Sitten Kapolas. Hän puhui useista asioista. Ensinnäkin työllisyys. No, minäkin haluaisin vähän miettiä näitä asioita yleisesti. Jos nyt analysoimme sitä, mitä on tapahtunut nyt tämän talouskriisin aikana ja millä tavalla se on vaikuttanut maatalousalaan tai karjanhoitoalaan, voimme tehdä johtopäätöksen, että EU:ssa ja jokaisessa jäsenvaltiossa on se, se on ollut se ala, jolta on hävinnyt vähiten työpaikkoja. Tai siellä on jopa ehkä vähän tullut lisää työpaikkoja. Mutta kuitenkin, jos katsomme tilastotietoja, nämä luvut saattavat olla vielä korkeampia. Mutta tässä ei ole mitään ristiriitaa, koska valtaosassa EUn jäsenvaltioita tällä hetkellä maatalousala ja karenhoitoala on saamassa ylijäämiä muilta teollisuuden tai palvelun aloilta, joissa on enemmän menetetty työpaikkoja. Meidän täytyy myöskin analysoida tätä ja voimme nähdä, että vaikeissakin tilanteissa tilanne on kuitenkin hiukan parempi tällä alalla kuin muilla. Meidän pitää ponnistella vielä, jotta näistä työpaikoista muodostuisi vakaita ja että niiden avulla voitaisiin täyttää muitakin tavoitteita, joihin yritämme päästä. Ja totta kai, jos puhutaan Euroopan unionista, emme puhu 27 jäsenen summasta. Ja yhteinen maatalouspolitiikka, sen täytyy ottaa huomioon joka ikisen jäsenvaltion eri huolenaiheet ja tilanteet. Yhteisen maatalouspolitiikan on oltava oikeudenmukaista ja sen on tarjottava vastauksia niihin erityisongelmiin, joita eri maissa esiintyy. Sitten joku toinen edustaja totesi, se taisi olla Sikireski. Hän puhui siitä, että meillä on hyvin monimuotoista maataloutta ja hyvin monen kokoista, mutta että se myöskin on rikkaus meille. Eli ei tosiaankaan pitää unohtaa, että Tämä on rikkaus, tämä eurooppalainen monimuotoisuus. Ja yhteinen maatalouspolitiikka, sen pitää tarjota vastauksia. No tietenkin täytyy ottaa mukaan toisiasuusperiaate, mutta jäsenvaltioiden avulla meidän pitää löytää vastauksia maatalouteen vuoristoalueella ja muilla alueilla. On maita, joissa ilmasto on hyvin tietyn tyyppinen, toisissa maissa ilmasto on sitten taas täysin erilainen. Mutta tämä juuri on tämä meidän rikkautemme. Mehän puhumme nyt hyvin kaiken laajimmista kuluttajamarkkinoista, joita on olemassa, eli EU-sta. Ja kaikilla ei ole samanlaisia makuja. Ei kaikkia elintarvikkeita kysytä samalla tavalla. Meillä on erilaisia ruokakulttuureita, mutta tämä on meidän rikkautemme – Ja tähänkin halutaan löytää erilaisia ratkaisuja Euroopan maataloudesta. Meillä on eriytettyjä tuotantotapoja ja meidän täytyy olla tasapainoisia ja oikeudenmukaisia. Ja olen siis samaa mieltä kuin se, mistä Kapulas totesi. Liung korosti sitä, kuinka paljon epävakautta on maitoalalla. Kyse on alasta, joka on yksi arkko, arimpia. On muitakin tuotantoaloja, joissa on pidempi tuotantoaika, mutta kun puhutaan ma- tuoreen maidon kulutuksesta, me tiedämme, että meidän pitää pannistella enemmän tuotanton tasolla. Ja meidän täytyy myöskin harjoittaa laadunvalvontaa turvallisuusvalvontaa. Ja kulutushan on usein lähes välitöntä maitotuotteiden osalta. Mutta nämä eläimet, lehmät, jotta niistä saataisiin maitoa, siihen tarvitaan monta kuukautta, jotta lehmät voivat tuottaa maitoa. Eli tässäkin on kaksi ääripäätä. Yhtäältä me emme voi välittömästi sopeuttaa kysyntää ja tarjontaa, koska on mahdotonta tehdä sitä, koska on nimenomaan näitä kausia, jotka liittyvät lehmän kasvatukseen. Tämä ala on monimutkainen ja hyvin arkaluontoinen, ja siksi tilanne on hyvin vaikea, jos kysyntään, tarjontaan tai hintoihin tulee suuria muutoksia. No, meillä on korkeita korkean tason työryhmiä, joita ollaan tällä hetkellä muodostamassa EU:ssa. Ja siellä on yksi tärkeä teema, eli tämä maitosektori. Ja näitä tuloksia esitellään sitten viimeisissä ministerikokouksissa, ja tämä nyt on prioriteetti meidän kaudellamme. Ja haluamme kiinnittää erityishuomiota näihin raportteihin, liittyen markkinoiden kehittymiseen ja keskusteluihin, joita on käyty korkean tason työryhmissä komission sisällä. Ja tällä tavalla voidaan nähdä, millaisia näkymiä on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja kuten itsekin totesitte, meidän pitää oppia jotain tästä kriisistä. No sitten tarvitaan muitakin välineitä. No meillä on näitä markkinan hallintavälineitä, joista olen jo puhunut monen kertaan. Ja haluaisin tehdä vertauksen. Me ehkä pidämme jostain toiminnasta, jotka ovat tasapainottavia, niin kuin jonkinlainen näytös. Mutta jotta voimme nauttia tästä näytöksestä, johon liittyy tiettyjä riskejä, meidän täytyy liittää siihen jonkinlainen turvaverkko, koska jos ongelmia syntyy, silloin ei jouduttaisi kärsimään eikä syntyisi vahinkoa. Eli sama haluamme tehdä maatalous- ja karjanhoitoalalla. Haluamme tällaisen turvaverkon, joka ennen kaikkea kaikissa tilanteissa, joita ei valvota, no, on mahdotonta valvoa kaikkea, mutta että meillä olisi tällainen turvaverkko, eikä sitten olisi mitään haitallisia vaikutuksia työllisyyteen tai talouteen. No, tässä vastaan myös samalla siihen, kun puhuttiin näistä maito- ja markkinakysymyksistä ja tämä rooli, joka maataloudella on nyt vapaan markkinatalouden maailmassa. Sitten maailman kauppajärjestöstä. Minä sanoisin, että meidän täytyy saada lyödä lukkoon Dohan kierroksen neuvottelut mahdollisimman nopeasti. Ja olen samaa mieltä siitä, mistä tuleva komission jäsen puhui. Eli meidän täytyy osata tehdä se, sen pohjalta, mitä jo nyt on tehty yhteisen maatalouspolitiikan piirissä. Olemme tehneet uudistuksia, olemme tehneet muutoksia, hyvinkin merkittäviä muutoksia. Ja nyt meidän pitäisi sitten selittää ne hyvin puolustaa niitä. Ja muut saisivat sitten toimia samalla tavalla kuin EU, ei enempää eikä vähempää. Ja sen jälkeen voisimme sitten puhua Namasta ja talouden aloista, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionille, ja sitten muistakin toiminnoista, joita voidaan edistää näillä suurilla kansainvälisillä markkinoilla, joita voimme avata. Sitten Jegle puhui tästä tiimistä, joka voidaan muodostaa. No, se on ehdottoman välttämätön. Itse haluaisin kertoa teille, että olen sataprosenttisesti samaa mieltä tästä kysymyksestä. Ja voimme miettiä tällaista lähes täydellistä trioa, jotta voimme suojella maatalous- ja kalastusalaa. Mutta sitten puhuttiin myöskin naisten roolista maaseudulla. Sitten oli puheenvuoroja, joita en ehkä ihan kaikkea kuullut. Ja haluan nyt tehdä asiat täysin selväksi. Kyse oli siitä, että pakotetaan mitään. Kyse oli siitä, että tehdään mitään pakollisia normeja, Kyse on vain tasa-arvosta. Ja silloin kun puhumme tasa-arvosta henkilökohtaisesti, ja sallikaa nyt, että teen tämän henkilökohtaisesti, sanoisin, että maaseudulla naisel, naista syrjitään kahdella tavalla. Ensinnäkin siksi, että hän on nainen ja toiseksi siksi, että hän asuu maaseudulla. Meidän täytyy saada tämä nyt päätökseen. Ja miten se onnistuu? Ei sen tarvitse maksaa rahaa. Ja sitten yksi huomio. Naiset, tämä taisi olla lähes sanomakaista näin, naiset tekevät työtä kanojen ja sikojen kanssa ja ajavat myöskin ajoneuvoja. No sitten kysyin, kuka sitten omistaa nämä tilat? Nainen ja mies vai pelkästään mies? Kuka saa nämä EUn tuet? Nainen ja mies, jotka tekevät yhdessä työtä, vaiko pelkästään mies? No tämä nyt haluaisin välittää teille. Usein ei puhuta suuremmista rahamääristä, vaan puhutaan vain siitä, että meillä pitäisi olla tiettyjä lainsäädäntöaloitteita, joista heijastuisi tämä epätasa-arvo, johon pitää puuttua. Mutta tämän lisäksi, älkää nyt tulkitko minua väärin, älkää nyt ottako tätä siis väärin, mutta jos joku ei pidä tasa-arvoa riittävänä, niin ajatellaan jotain muuta asiaa. Jos haluamme pitää maaseudun elossa, jos haluamme monipuolistaa, niin kuin jotkut teistä totesivat, jos haluamme pitää yllä maataloutta, jos haluamme ylläpitää karjanhoitoa, ei ole muita vaihtoehtoja kuin luottaa naisiin, koska muussa tapauksessa jossain vaiheessa siitä ei enää tule mahdollista ihan pelkästään biologisesta syystä. Jokaisella teistä on mahdollisuus käyttää hyväksi mahdollisuus, joka teille sopii parhaiten. Ja kun ajatellaan tasa-arvoa, se tekee meidän elämästämme tasa-arvoisempaa. No, tämä sitten liittyy siihen, mistä Garcia Perez totesi. Eli meidän täytyy nyt kiinnittää huomiota maaseudun asukkaisiin. kun puhutaan alkuperämerkinnöistä, kun halutaan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. No on ihan sama, mitä te kysytte. Minusta on ihan sama, mitä tavoitteita ehdotetaan. Meillä pitää olla raaka-aineita. Ja tämä raaka-aine tuotetaan maaseudulla, mutta sitä tuotetaan siksi, että on tuhansia viljelijöitä, karjanhoitajia Euroopassa, jotka sitten tuovat nämä mark- markkinoille kansallisesti ja kansainvälisesti. Ja jos näitä ihmisiä ei ole, sitten ei ole mahdollista myöskään, että voimme päästä näihin tavoitteisiimme. Tätä ei voida tehdä, jos meillä ei ole nuoria, mutta tämä yhdistelmä, nuoret naiset, no jostain syystä ei tarvitse sitä enää miettiä, mutta tähän liittyy erilaisia epätasapainoalueita. Ja näihin nuoriin liittyy tiettyjä piirteitä yhteisessä maatalouspolitiikassa, mutta siitä huolimatta samaa ei ole toteutettu naisten osalta. Yksi on yksi jäsenvaltio EU:ssa, jossa on yritetty positiivisella tavalla syrjiä naisia. Ja kuitenkin se oli mahdotonta nimenomaan siksi, että ei ollut mitään yhteisön tason asetuksia tai direktiivejä tästä kysymyksestä. Sitten toinen huomio liittyi budjettikysymykseen. Mitä mieltä puheenjohtajavaltio on? No, Espanja katsoo, että nyt on vähän liian varhaista puhua konkreettisista summista – No te ette puhuneet mistään konkreettisista summista, te puhuitte vain riittävästä budjetista. Ja miksi? No, me katsomme, että meidän täytyy erottaa kaikki politiikan alueet, ja sitten kun ne kaikki on määritelty, joka ikinen yhteisön politiikan ala, kuinka paljon se maksaa, X, Y tai Z euroa, ja sitten voimme vahvistaa talousarvion. Mutta he sanovat, että meillä on sata ja sitten aletaan leikata siitä palasia ja sitten jokaiselle palalle määritetään vastuuta, niin ehkä sitten meidän pitää tehdä leikkauksia tai aika vaikeita muutoksia. Ja haluamme tänään puhua nyt politiikasta, puhua mitä tarpeita on budjetin osalta ja sitten miettiä, minkä kokoisia summia pitäisi mihinkin suunnata. Ja tästähän Martinet vähän puhui hiukan eri sanoin. Ja sitten nämä kehitysapukysymykset ja Marokkoon liittyvät kysymykset. No jos tämä nyt on meille selvää, totta kai Eurooppa on johtajana näissä kehitysapukysymyksissä – ja olemme myöskin luoneet vaurautta muihin maihin. Ja voimme toimia tämän sillä tavalla, että se sopii yhteen muiden eurooppalaisten tavoitteiden kanssa. Tämä on lisäponnistus tietysti, mutta myöskin meidän on pystyttävä antamaan vaurautta myöskin nuorille kolmansissa maissa. Ja emme voi unohtaa maatalous ala, se on hyvin tärkeä kaikissa näissä kysymyksissä. Sitten Le Foll puhui ympäristöulottuvuudesta. Loogisesti alustuksessa jo totesin, että maatalouspolitiikka on saatava mukaan esimerkiksi elintarviketuotantokysymyksiin, mutta ympäristö on tärkeä osa eurooppalaista elinympäristöä, mutta se vaikuttaa ja voi vaikuttaa myöskin tulevaisuuteen, kun ajatellaan sitä, millä tavalla voimme torjua ilmastonmuutosta. Sitten on muita aiheita. Puhun niistä vähän yleisemmin, koska niistä puhuivat monet jäsenet. Yksi konkreettinen aihe liittyi Kreikkaan. Ja puheenjohtajakaudella tietysti tämä liittyy näihin aiheisiin, joista keskustellaan ministerineuvostossa, ja mietimme, mitä sitten voidaan tehdä, jotta voidaan ratkoa näitä ongelmia Kreikassa. Sitten tämä oikeudenmukainen jako. No hänelle vastasin jo, kun vastasin jo osaltani Kapolasille. ja vastasin myöskin tähän, kun puhuttiin tästä tuotannon monipuolistamisesta ja tilojen koosta. No, meillä on hyvin monimuotoista maataloutta. Ja ehkä tämä nyt ei ole täysin johdonmukaista, mutta yritän nyt tehdä tämän parissa minuutissa. Monitoimisuus otettiin mukaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan muutama vuosi sitten – ja meidän täytyy soveltaa sitä edelleen. Tämä on se suuri rikkaus, joka meidän on säilytettävä maaseudulla myöskin tulevaisuudessa. Eli tämä ympyrä, jotta maaseutu pysyisi elinvoimaisena ja että siellä pitää viljellä monia lajikkeita – ja on pidettävä huolta siitä, että ihmiset pystyvät tienamaan elantonsa maaseudulla. Sitten yritän hiukan laajemmin selittää asioita, joista Cortés puhui ja monet muutkin. Ja ne liittyvät vähän yleisempiin aiheisiin, mutta yritän myöskin tehdä näitä yhteyksiä eri asioiden välille, vaikka se saattaakin tuntua vähän vähemmän johdonmukaiselta joskus. No, yhteinen maatalouspolitiikka. No, jos ajatellaan vuoden 2013 jälkeistä aikaa, silloin maatalous ja karjanhoito saavat käyttöönsä huomattavan budjetin Se ei merkitse sitä, ettemmekö pystyisi ottamaan vastaan uusia haasteita, esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai ympäristöön liittyviä haasteita tai biodiversiteettiin liittyviä haasteita tai kehitysapuun tai vuosituhannen kehitystavoitteisiin liittyviä haasteita. Meidän pitää kuitenkin tehdä tätä historiallista työtä, joka liittyy elintarviketurvallisuuteen ja meidän taata elintarvikkeiden saanti kaikille kansalaisille. Tämä toteutuu maaseudulla ja seurauksena meillä on karenhoito ja maataloutta, mutta meillä pitää olla myöskin tätä monitoimisuutta, jotta ihmisillä on hyvä olo ja jotta he pystyvät asumaan maaseudulla. Mutta kun puhutaan näistä ihmisistä, täytyy muistaa myöskin naiset. Naisten pitää olla tasa-arvoisia ja hänelle pitää tarjota jotain, jotta hän jää maaseudulle. Mutta nämä raaka-aineet, joita tuotetaan maaseudulla, maataloudessa ja karjanhoidossa, ne menevät usein jalostusteollisuuteen, eivätkä pelkästään raaka-aineena. Jalostusteollisuus, siinäkin olemme maailman johtajia, ja haluamme, että voidaan sopeutua ei pelkästään EUn tavoitteisiin, vaan myöskin meidän pitää jatkaa tätä maailmanlaajuista johtajuutta, kun toteutamme Lissabonin strategiaa ja vuoden 2020 strategiaa. Ja mielestäni meillä on mahdollisuudet toimia kilpailukyvyn kannalta tehokkaalla tavalla. Ja meidän pitää myöskin eri työryhmissä joita ollaan luomassa, niiden avulla meidän pitää voida rikastuttaa näitä kysymyksiä ja täydentää niillä sitä, mitä on jo olemassa. Ja meillä on myöskin maaseudun kehittämishankkeita. Ja seurauksena, jotta kaikki tämä toimisi, primääriteollisuus ja jalostusteollisuus, meillä pitää olla tällainen turvaverkko, josta puhuin markkinoiden osalta – ja tästä keskustellaan seuraavassa maatalousneuvostossa helmikuussa. Ja meidän täytyy löytää nyt vastauksia tähän suhdanne- ja rakennekriisiin, joita saattaa aina esiintyä. Ja meidän täytyy löytää vastauksia hintakriiseihin ja toimituskriiseihin ja tähän epävakauteen näillä markkinoilla ja ongelmiin, jotka liittyvät ravintoketjuun. Ja sitten täytyy muistaa myöskin kuluttaja. Eli miten Espanjan puheenjohtajakaudella aiotaan toimia, jotta tämä kaikki toimisi. Meidän pitää parantaa tätä ketjua, jotta kaikki ketjun osat olisivat vahvoja. Sitten keskustelussa voidaan mennä pidemmällekin komissiota ja neuvostokin pidemmälle ja meidän täytyy yhdistää voimat kompetensseihin. Mutta tämäkin on haaste, joka meillä on edessämme, ja kehottaisin, että te, jotka puhutte näistä perspektiiveistä, meillä voi olla hyvin monentyyppisiä vastauksia tulevaisuudessa, joita tällä hetkellä ei ole. Jotkut niistä löytyvät ehkä jostain järjestöistä, maailmankauppajärjestöstä, ja sitten on toisia, joita ei saada aikaan VTOn piirissä. Ja meidän pitää nyt olla avarakatseisia, jotta löydämme oikeat ratkaisut. No nyt puheaikani taitaa loppua. Ja voin sitten vastata niihin kysymyksiin, jotka olivat vähän konkreettisempia ja joihin en nyt pystynyt vastaamaan niin näille voin toimittaa näitä vastauksia. Sitten lopuksi vielä, en nyt muista kuka puhui tästä, eli siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka on kallista politiikkaa. No nyt täytyy miettiä toistakin asiaa. Unohdetaan nyt Eurooppa ja ajatellaan sitä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa – ja verrataan hiukan näitä tietoja Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä. EU muuten on hyvin avoin näissä kysymyksissä. No sitten toinen kysymys, joka on hiukan lähempänä, eli Sveitsi. Mitä Sveitsissä tapahtuu? Jos haluatte, niin voin käydä Japanissakin asti. Japanihan tällä hetkellä miettii maatalouspolitiikkaa, joka on lähes suora kopio yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja sitten monissa maissa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Sveitsissä, siellä, ja muitakin esimerkkejä voi olla, mutta ei pidä unohtaa, että nyt puhumme aiheista, jotka ovat meille kaikille tärkeitä, vaan puhumme nyt myös jostain, mitä yksikään maa ei ole luovuttanut pois, eli elintarviketoimitusten varmuus. Nyt ei puhuta yhdestä maasta, vaan 27 jäsenvaltiosta, ja meillä on tämä velvollisuus ja muitakin, ja uskon, että voimme tavoit- päästä tavoitteisiin ja voimme päästä vuosituhannen kehitystavoitteisiin ja voimme torjua ilmastonmuutosta ja voimme saadaakaan ympäristöystävällisempää Eurooppaa. Puheenjohtajavaltio Espanja on valmis tekemään työtä näiden haasteiden parissa. Kiitos. Bene, grazie. Kiitos. Lämpimät kiitokset. Elena Espinosa, sinulle kiitos siitä, että olit valmis tällaisen melkeinpä kuulemistilaisuuteen täällä tänään. Kiitos vastauksista. Ja olen varma ja vakuuttunut siitä, että Espanjan puheenjohtaja kaudella tulemme tekemään hyvää tiivistä yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä. Ja nyt minuutin tauko ja sitten jatkamme tupakka-asian parissa.

Riprendiamo i lavori. No niin, nyt jatketaan kokousta. Tämä minuutin hiljainen hetki, eli tauko on nyt päättynyt. Riprendiamo i lavori con la presentazione dello studio sul tabacco. Jatkamme tupakkaa koskevan tutkimuksen esittelyllä. Bene, riprendiamo allora. Eli jatkamme kokousta ja toivotan tervetulleeksi Udo Kellen, joka on tämän tupakkatutkimuksen takana. Ja kiitos myös komission jäsenille, jotka ovat täällä paikalla. Ja kaikille toteaisin, että teillä on varttitunti, 15 minuuttia aikaa esityksellenne ja sen jälkeen käymme toivottavasti hedelmästä, mutta kuitenkin tiivistä keskustelua aiheesta, koska meillä on muutakin vielä esityslistallamme ja meidän on tässä nyt toimittava nopeasti. Tässä on vielä kaksikin muuta kohtaa esityslistalla, eli luonnonhaitta-alue ja sitten komission vihreä kirja. Mutta nyt tupakka-asian, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Pääjohtaja, kiitoksia, että saan olla täällä tänään puhumassa teille. Kuten tiedätte, tupakka on erittäin tunteita herättävä aihe. Olemme laatineet asiasta tutkimuksen. Toisaalla ovat viljelijät ja toisaalla puolestaan – kansanterveysalan järjestöt ja muut, jotka eivät halua tukea tupakan tuotantoa. Käyn tämän tutkimuksen lyhyesti lävitse. Tutkimusryhmässä oli mukana ei pelkästään akateemikkoja ja taloustieteilijöitä, vaan myöskin maaseudun kehittämisalan ihmisiä Espanjasta esimerkiksi. Lisäksi tutkimus kesti noin puolisen vuotta, tämä voin todeta. Tutkimus Tutkimuksen taustalla taikka mukana olivat myöskin tilintarkastustuomioistuimen edustajat ja seitsemän kuudennen puiteohjelman kautta myöskin toimittiin. Koordinointipuoli hoituu sitä kautta. Lisäksi tupakan viljelijän järjestön edustajia tavattiin ja myöskin muiden tahojen kanssa käytiin näkemysten vaihtoa. Avain tosiasiat, jotka liittyvät tupakkaan, ovat seuraavat. Kaikki alkoi puheenjohtaja Brodin ilmoituksella, että tupakka ei ole tupakan viljely kestävällä pohjalla ja että tupakan tukiessa pitäisi pikkuhiljaa lopettaa. Neuvoston päätöksen jälkeen ryhtiin pohdittamaan, kuinka tämä tupakan tukiin lopettaminen toteutetaan sen käytännössä yhtenä vaiheessa 20 50 prosenttia tukiaisista on leikattu ensi vuodesta eteenpäin pyritään diversifioimaan, monipuolistamaan alaa ja muuttamaan tupakan viljelyksiä muun tyyppiseen toimintaan. Miksi tämä on niin vaikea tehtävä, diversifiointi tällä alalla? Tupakkaviljelmät ovat yleensä hyvin hyvin pieniä. Tähän on historiallisia syitä. Monillakin alueilla, joissa tupakkaa viljellään, viljelystä on harjoitettu yli 500 vuotta. Kyse on aina sellaisesta viljelyssä alasta, joka on elättänyt perheen. 95 prosenttia tupakkaviljelmistä Euroopassa on kooltaan alle 15 hehtaarin kokoa. Suurin osa niistä on 5 hehtaarin suuruisia. Usein näille ihmisille maataloustuotanto on ainoa lähde diversifiointi voidaan toteuttaa mikäli, vain ja ainoastaan mikäli uusi viljelyskasvi tuottaa riittävästi hyötyä tai sitten viljelijä ryhtyy siinä ohjeessa tekemään jotakin muutakin. Sitten sukupuolikysymys. Aiemmin jo puhuttiin hyvinkin paljon naisten asemasta maaseudulla, maaseutualueilla – tässä on hyvä esimerkki. Tupakka-alalla. Tupakka-ala on se maataloussektori, jolla toimii Suurimpia osa naisia kuin millään muulla alalla. Viljelysten omistajista suurimpi osa tupakka-alalla on naisia kuin millään muulla maatalousalalla. Lisäksi voidaan havaita ongelma, nimittäin se, että Työllisyys, suurin osa työstä on naisten tekemää, joko on kyse perhevilmeistä tai myöskin äh, väliaikaistilapäistyöntekijöistä. Toisessa vaiheessa, kun se tutkittiin, havaittiin, että varsinkin naispuoliset viljelijät ja heidän ovat tilanteessa, että heidän viljelyksensä ovat hyvin, hyvin pieniä. On todettu, että lisää työtä tarvittaisiin, että naisia syntyisi enemmän työpaikkoja. Totesin, että ironista kyllä nyt ollaan tuhoamassa tätä alaa, koska nyt koko tämä alue, ala halutaan kokonaan lakkauttaa. Kun komissio alkoi laatia vaihtoehtoista politiikkaa, tämä liittyi kaksi pientä yksityiskohtaa, joilla oli erittäin suuri vaikutus. Vaikutusarvioita tehtiin komission henkilöstön toimesta. Sillä leinä verrattiin tupakanviljelystä vehnänviljelyyn. Mikäli vertailuja tehdään ja tarkastellaan tulotasoa esimerkiksi, vehnästä saa paremman voiton kuin tupakan viljelystä, mutta tämä ei pidä kuitenkaan paikkaansa, koska viljelijät eivät pyri tässä voittoon sinänsä, vaan pikemminkin viljelijät haluavat tulotasostaan pitääkin, haluavat tietyn tulotason. Tupakasta sai alaa, viljelysalaa kohti kaikkein suurimman tuoton. Tällä he ovat pystyneet elättämään itsensä. Entä sitten asetus aiemmilta ajoilta? Asetuksen valossa komissio pystyi mat- maksamaan tupakan, tupakan tutkimuksesta esimerkiksi tukemaan sitä, mutta varata hoidettiin sellaisella tavalla, että komissio maksoi nämä tuet kansallisille hallituksille. Ja komissio menetti samalla oman politiikkaansa valvontamahdollisuuden. Kansalliset hallitukset sitten maksoivat rahaa tämän tyyppisiin diversifiointi monipuolistusohjelmiin. So now we have the situation. Nyt ollaan sitten tultu siihen niin tämä oli tämän järjestelmän Akilleksen kantapää, Turkki huomauttaa. 150 000 hektaaria, 115 000 hehtaaria oli tupakan viljelyksessä. 95 prosenttia näistä tiloista täytyy lopettaa, koska tuotteista ei saada riittävästi tuloja. Ja ainoastaan tukiesten avulla tupakka ylipäänsä voidaan viljellä. Mikäli näin käy, ja tupakan viljelykset lopetetaan. Noin 250 000 työpaikkaa katoaa maaseudulta. Tämä ongelma ei kosketa kaikkia maita, mutta Italia, Puola ja Espanja ovat tässä merkittävimmässä asemassa. Bulgaria niin ikään maa, jossa tupakkaa viljellään ja tupakan on merkittävä asema. Tällä välillä on tehty neljä tutkimusta, jotka liittyvät diversifikointimahdollisuuksiin. Yhden ohjelman rahoitti Leonardo da Vinci-ohjelma, niin sanottu Astra-hanke. Sen tarkasteltiin tupakka-alan työntekijöitä, mitä heille tapahtuisi, mikäli tupakan viljelystuet lopetettaisiin. Italian, ministeri, Italian maatalousministeriö rahoitti toisen tutkimuksen lisäksi tehtiin tutkimus, jossa tarkasteltiin tuotannon muuttamissa mahdollisuuksia. Lisäksi voin mainita Kogea-hankkeen, jolla, jossa tarkasteltiin uudistusten seuraamuksia. Mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä kaikista niistä tutkimuksesta? Mitään validia vaihtoehtoja ei tällä hetkellä ole tupakan viljelykselle, viljelemiselle. Diversification. Mitä merkitystä diversifioinnilla sitten on? Kun tarkastellaan maatilaa, kyselytään hyvin, hyvinkin pienistä viljelyksistä, miltei joskus jopa yhden hehtaarin viljelyksistä. Kuitenkin tuottoa saattaa tulla 520 000 euroa. Yleensä maanviljelijä yhden hehtaarin alalla kasvattaa tupakkaa ja sitten ohessa viljelee jotakin muutakin, mikäli on vaihtoehtoja olemassa – niin vähintäänkin vaihtoehtojen kautta täytyy päästä vähintäänkin 12 000 euron tuottoon vuose, vuodessa. Mikäli tuotto on vähemmän, niin vähemmällä ei kyllä tule toimeen Euroopan unionin sisällä. Otetaanpa esimerkiksi Italia. Meillä on erittäin hyviä tilastoja Italiasta, joista ilmenee eri maataloussektoreiden tilanne. Mikäli vertaillaan lukuja Italian tilastojen valossa. Riippuen siitä, minkä tyyppisestä viljelyksestä on kyse, esimerkiksi kanan kasvatuksesta tai sienien kasvatuksesta, peltoviljelystä tai maitotiloista. Kun vertailut tehdään, niin tarkastellaan tilakokoa. Suurin osa viljelyksistä on sellaisia, joissa keskitytään kasvien viljelyyn, mutta näiden suhteen on kyllä olemassa ongelma, koska pienet tilat tarvitsevat suuret tulot kuitenkin ja suurta tulotasoa voidaan pitää yllä, mutta samanaikaisesti tarvitaan hyvin paljon työvoimaa. Kun on tarkasteltu vaihtoehtoja ja tarkasteltu maatiloiden taloudellista toimintaa, nythän nyt ollaan kriisissä, on ehdotettu aromaattisia kasveja, lääkekasveja, energiakasveja, uusiutuvaa energiaa, maaseudun matkailua, vesiviljelyä, hedelmien viljelystä, uusia viljelyslajikkeita ja muita vaihtoehtoja. Jotkut vaihtoehdot kuitenkin ovat mahdottomia, koska joillakin tupakanviljelysalueilla on jo ollut korkea työttömyys tähänkin saakka jo ennen nykyistä kriisiä. Energiakasvit, niitä voi viljellä vain hyvin suurilla tiloilla. Hankkeen yhteydessä päätettiin kyselykaavakkeita noin 22 000 viljelijälle. Näistä hyvin pieni määrä ainoastaan voisi elää energian kasvien viljelyllä. Aromaattiset kasvit ja lääkekasvit, niidenkin suhteen on olemassa ongelmia, koska suurin osa näistä kasveista tulee vähemmän kehittyneistä maista – Euroopassa on vaikea vertailukelpoisuus varmistaa. On vain hyvin harvoja esimerkkejä kasveista, joiden viljely voisi toimia niin, että hehtaaria kohti saataisiin riittävä tulotaso. Maatilan matkailu, sitä ilmenee, sitä harjoitetaan kyllä kaikilla alueilla. Muita seikkoja sitten, jotka liittyvät diversifiointiin. Kun puhutaan pienistä tiloista, kasvilla tai kasvilla täytyy olla suuri lisäarvo. tai sitten viljellä täytyy olla muita tulonlähteitä. Mikä on se viiden hehtaarin tilasta? Voidaan esimerkiksi ruveta kasvattamaan kanoja, mikäpä siinä. Mutta kaksi vuotta sitten vrehun hinta nousi voimakkaasti, ja mikäli ei ole riittävästi maata, että voisi itse viljellä kanoille ruokaa, niin kun sitten rehun hinta nousee, saattaa, että seuraavana päivänä menee vararikkoon. Eikä tästä tilanteesta ole hyötyä kenellekään. Peltokasvien viljely sitten. Tämä kannattaa lähinnä suurilla tiloilla, ja suuria tiloja on kovin vähän näillä seuroilla. Tutkimme myöskin hedelmä- ja vihannesmarkkinoita. Tähän viitattiin myöskin edellisessä osassa. Agri-pääosasto on tehnyt hyvän tutkimuksen aiheesta. 600 tutkimuksen puutiohjelmassa niin ikään rahoitettiin tällaisia tutkimuksia, joissa tarkasteltiin hedelmä- ja tulevaisuutta saman aikaan, kun Pohjois-Afrikan maat voivat tuoda Euroopan unionin alueelle tuotteitaan ilman minkäänlaista tuontiveroa. Tupakan viljelysalueella on enimmäkseen sellainen tilanne, että hedelmä- ja vihannestuotanto on jo suurimittaista. Kaikki nämä alueet ovat vaarassa kolmasista maista tulevien tuotteiden tuonnin vuoksi. Ja mikäli verrataan joidenkin alueiden tilannetta, esimerkiksi Kreikan Makedonian tilannetta muihin alueisiin, siellä on noin 7000 vihannestilaa. Ei sen voi yhtäkkiä perustaa, perustaa 60 000 uutta tilaa, koska silloin kaikkien muiden viljelijöiden asema heikentyisi, koska tuotteiden hinta laskisi voimakkaasti ja sitten kaikki olisivat vararekossa. Joten ei tämäkään ole mikään ratkaisu. Joten missä nyt sitten ollaan? Tämä oli kokonaisvaltainen katsaus eri vaihtoehtoihin. Tästä voidaan havaita, kuinka monta tilaa kuuluu mihinkin kategoriaan. Ja tässä havaitaan, että alle 15 hehtaarin tiloja on noin 22 000 yhteensä, joten nämä ovat kaikkein haavoittavimmassa asemassa nämä kaikkein pienimmät tilat. Mitä sitten on tapahtunut vuoden 2004 jälkeen, kun tupakkaala on uudistettu? Yksi seuraus on ollut eräs seikka, joka oli mukana ja vaikutusarviossa, jonka komissio teki vuonna 2003, ja tämä oli aina odotettua. Tämä liittyy siihen, että kun uudistuksia tehdään, hinta nousee. Näin kävikin jossakin määrin. Niin ikään raaka tupakkavarastot hupenivat. Tässä voidaan selkeästi havaita, että vaikka Euroopan unionissa on kyse hyvin pienestä, pienimuotoisesta 4 prosentin luokkaa olevasta tupakan tuotannosta, siitä huolimatta tämä yhden tai kahden prosentin vähennys tupakan tuotannossa vuonna 2004-2005 vuosina tarkoitti sitä, että maailmanlaajuiset varastot hupenivat, koska suurin osa varastoista sijaitsi Euroopan unionissa. Varastojen hupeneminen mahdollisti sen, että tupakan hinta nousi. Kun vertaillaan hintoja vuoden 2007 jälkeen tässä on eri maiden tilastoja ja hintoja eri maissa, niin todennäköisesti kaksi euroa per kilo saattaa tänä vuonna olla hintana, mutta mikä tarkastellaan Espanjaa, sillä hinta on vain noin 50 sentin luokkaa per kilo, eikä väärin neljäs osa siitä, mitä esimerkiksi Malavissa ja Brasilissa saa tupakan viljelystä. What is clear is mikä nyt on selvää, on se, että hinnat nousevat ja on mahdollista, että hinnat nousevat pidemmälläkin, pidemmälläkin aikavälillä. Ja todennäköisesti, kun puhutaan reiluista hinnoista eurooppalaisille viljelijöille, niin että ihmiset voisivat viljellä tupakkaa ilman tukiaisia, niin ehkä tähän tilanteeseen voidaan päästä. Mutta mikäli nyt tarkastellaan eri alueita, Alueet voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Joillakin alueilla tai joissakin maissa, tupakanviljelysmaissa, hinnan nousua on nähty. Joskus hinnan nousu on ollut suuren, suuren mittaistakin Bulgaria, Ranska, Saksa, Unkari, Puola ja Romania. Kreikassa vain Oriental-lajikkeen, vain sen hinta on noussut Portugalissa hinnan nousua ei ole ilmennyt myöskään Espanjassa. Nyt on myös alueita, joilla tupakan viljely on kerta kaikkien loppunut. Esimerkiksi Kreikassa on tällaisia alueita. Es Virginia Burley Laikkeita ei enää istutetta ja vain 50 prosenttia Oriental-tupakka laadun viljelijöistä Kreikasta jatkaa toimintaansa Italiassa. Apulia lajike on täysin otettu pois viljelyksestä. So, That means that we have... Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kvantifioidaan tilannetta, noin 11 000 maatilaa on sellaisessa tilanteessa, että niiden täytyy nopeasti keksiä muita vaihtoehtoja, mikäli maatilat halutaan pitää elossa. Samaan aikaan on 79 000 tilaa, joilla todennäköisyys on mahdollisuus pitää yllä tupakan tuotantoa ja saada kohtuullinen markkinahinta – tuotteestaan. Joten näiden tulosten valossa ehdotamme seuraavaa. Vai yksi, mikä tarkoitti 100 prosentin maksuja, sitä pitää pidentää. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy, täytyy täysin muuttaa Euroopan komission politiikkaa tämän suuntaisesti, jotta voisimme mahdollistaa sen, että maatilat voivat edelleenkin jatkaa tuotantoaan. tämän tarpeellista. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että luodaan Sveitsin mallin mukainen järjestelmä, jossa osa tupakkaverosta pistetään kansalliseen rahastoon ja tästä sitten tupakkaviljelijät voivat saada rahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tehdään karkeita laskelmia me laskumme valossa tämä olisi mahdollista, mutta tietenkin tarvitaan poliittinen päätös, poliittista tahtoa tämän taakse. Entä sitten ne viljelmät, jotka nopeasti joutuvat etsimään uusia vaihtoehtoja? Meidän osastomme on tutkinut asiaa kymmenen vuoden ajan ja yksi vaihtoehto on ryhtyä jotakin aivan uutta, jota ei tällä hetkellä edes viljele Euroopassa. Devria Boliana, joka kasvi, joka tuottaa maketusainetta, joka ei pidä, yht, pidä sisällä yhtään kaloria. Tämä on hyvä sokeritautisille ja täällä on hyvin paljon potentiaalia muutenkin, koska se tekee hyvää ihmisen keholle. Ja tämän kasvin viljely ei tarvitse, ei edellytä suuria investointeja. Ja ilmasto, olosuhteet ovat suurin piirtein samat kummankin kasvinviljelyn osalta, joten mitään suuren, suuren suuria muutoksia ei koituisi tämän kasvin viljelystä nykyisille tupakanviljelijöille. Ja kun tarkastetaan markkinointimahdollisuuksia, Euroopan unionissa 55 miljardia litraa juodaan erilaisia virotusjuomia vuodessa. 10 prosenttia, mikäli mä tällä vaihtoehtoisella kasvilla, niin silloin voitaisiin 40 000 hehtaaria saada pidettyä viljelyksessä. Toistaiseksi Euroopan unessa tätä kasvia ei viljellä. Sitä ei käytä myöskään elintarviketeollisuudessa eikä lisäaineena, mutta tämä tarjoaisi todellakin mahdollisuuden ottaa uuden tuotteen, uuden kasvin viljelykseen. Nyt pitäisi katsoa, tarkastaa sitten, onko tämän kasvinviljelyn toteuttamiskelpoinen ajatus. Kymmenen vuoden ajan on kehitetty hanketta, jonka, jota on rahoitettu tutkimuksen pääosastoon tutkimuksen pääosaston kautta ja on tarkasteltu eurooppalaisia viljelymenetelmiä. Voisiko tämä olla mahdollinen vaihtoehto? Kolmen vuoden ajan on tutkittu Kreikassa esimerkiksi, voitaisiinko tätä kasvia viljellä. Tutkimusta on suoritettu myöskin Veneton alueella ja Granadassa ja Espanjassa. Ja siinäkin tämä kokeilu oli onnistunut, joten voimme todeta, että ainakin Välimeren maissa mukaan luottuna Romania ja Bulgaria uskoakseni tätä kasvia voitaisiin pitää varten otettavana vaihtoehtona. Lokakuussa aloitettiin uusi hanke, jota niin ikään rahoitetaan tutkimuksen pääosastolta. Siellä tarkastellaan vaihtoehtoja, tehdään erilaisia kokeiluja. Ja myöskin halutaan tehdä viljelijät tietoisiksi näistä vaihtoehdoista. Voidaan, tämä on kasvi yksi selkeä esimerkki siitä, mitä voidaan ehkä tehdä, kun pyritään monipuolistamaan tai uuden suuntamaan maatilojen tuotantoa. Tämä hanke pistettiin liikkeelle vuonna 2005 jo tutkimuksen pääosastolla, joten nyt on, on voitu hyvin arvioida tilannetta, mutta komissiolta puuttui rahaa. Ongelma oli se, että rahoitusta leikattiin. Joten jälleen kerran täytyy pyytää, että hankkeelle annetaan vielä uusi mahdollisuus. Näissä olosuhteissa on erittäin vaikea kehittää yhtään mitään – Mikäli komissiolla ei ole rahaa matka maksaa tutkimushankkeista, niin ei se voi paljon tehdä. Voin ottaa toisen esimerkin. Vuonna 2007 tutkimuksen puiteohjelmasta haluttiin rahoittaa toista hanketta. Emme saaneet hyvää arviointia, mutta saimme kyllä sieltä hienoja kommentteja. He totesivat, että tätä hanketta ei pitäisi rahoittaa, koska se korvaa tupakan viljelyn. Joten arvioijat tutkimuksen pääosastolla olivat aivan eri mieltä kuin maatalouspääosaston ihmiset tästä rahoituspuolesta, koska katsottiin, että nämä tää toisissa poissulkevia hankkeita. Vaihtoehtoja on paljon. Niitä on mainittu tutkimuksessammekin sen tuloksissa. Suurin osa näistä vaihtoehdoista ovat kuitenkin paikalliselta merkitykseltään suhteellisen vaatimattomia. Pienten tilojen kannalta katsottuna paras vaihtoehto olisi, että voitaisiin joko luomutuotantoa tai muuta kasvin ja, kasvin ja hedelmien viljelyä edistää. Tuotteet täytyisi tuoda saada tuotua kunnollisilla hinnoilla markkinoille vesiviljely ja uudet viljelylajikkeet voivat, tai uudet, täysin uudet viljelykasvet voivat olla vaihtoehtoja. Mutta mikään vaihtoehto ei ole siinä vaiheessa, että se olisi valmis täytäntöön pantavaksi noin vain. Toinen tutkimuksen tulos on se, että monet puhuvat toisesta pilarista. Toisessa pilarissa ei ole kuitenkaan riittäviä toimia, joiden avulla voitaisiin Euroopan laajuisia vaihtoehtoja kehittää. Rahaa ei ole myöskään tutkimukseen silläkään puolella. Mikäli on poliittista tahtoa kehittää tuotantoa tai monipuolistaa tupakkatilojen tuotantoa, tämä edellyttää investointeja. Meidän kannaltamme katsottuna, että minun henkilökohtainen kantani on, että pääsästö Agrin täytyy olla mukana diversifiointipuuhissa. Ja nyt täytyy luoda uuden tyyppisiä tupakkarahastoja, että voitaisiin tukea tämän tyyppisiä vaihtoehtoisia hankkeita. Kokonaisjohtopäätökseni on seuraava. Tupakan viljelyt tarvitsevat edelleenkin tukea. Mikä he saavat tukea, tai mikä he eivät saa tukea, hyvin paljon työpaikkoja katoaa ja suuri osa viljelyksiä katoaa alueilla, jotka ovat muutenkin vähän kehittyneitä toisesta pilarista, mikäli halutaan tukea antaa. Näitä tappioita, joita syntyy, työpaikkamenetyksiltä syntyy, ei voida täysin korvata. Tupakkaan rahastoja tarvitaan tutkimuksen ja diversifioinnin, monipuolistamisen, uuden suuntaamisen varmistamiseksi. Yhdysvalloissa on toimintamalleja jo olemassa. Heillä tehtiin tupakkauudistus jo kauan aikaa sitten, vuosien sitten. Tänä vuonna Yhdysvaltain tupakkauudistushanke tuli tiensä päähän. Seuraamuksena on se, että tarvitaan ehkä kymmenen vuotta vielä lisää aikaa, jotta diversifiointi ja monipuolistaminen toden teolla pystyy suuntaamaan maatilojen tuotantoa uuteen suuntaan. Ja saattaa hyvinkin olla, että kymmenen vuotta tarvitaan vielä lisää aikaa, mutta ponnisteluita ja pyrkimyksiä kyllä on tilanteen korjaamiseksi. Mulțumesc, domnule Kinle, pentru prezentarea deosebit de interesantă pe care ați... Kiitokset tästä varsin mielenkiintoisesta esityksestä. No niin, ja nyt voimme käydä keskustelua aiheesta. Itse esittäisin ensimmäisen kysymyksen, kun oikeudellisesta statuksesta tässä puhutaan, niin esittäisin kysymyksen, koska tässä on vähän ristiriitaista tietoa. Eli onko tälle kasville annettu lupa ihmiskäyttöön, vaiko, vaiko ei. Ja sitten se mitä kysyy seuraavan kysymyksen, olkaa hyvä. Thank you, President. I'd, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegaamme. Sanoit, kun Adelaani piikki käsivarten edellisen kokouksen jälkeen. Kiitokset siitä. Ja kiitokset tästä tutkimuksesta ja näistä faktoista tähän asiaan tosiaan tulee paneutua. Olen nähty johtopäätöksessä täysin eri mieltä, erityisesti kohdassa 4.3, missä sanoitte sivulla 113, se, että tämän tukijärjestelmän pidentäminen olisi poliittisesti mahdollista. No, olen täysin tästä samaa mieltä, ää, äh, eri mieltä tästä asiasta. Puhumme Dorfhannin mietinnöstä, enkä mitenkään vastusta arkaluontoisten alueen tukemista – enkä tue sitä, että taloudellisesti heikkoja alueita tuetaan. Meillä on erilaisia maataloustuotteita, joihin onneksi on paneuduttu. Ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, että tupakassa ei ole mitään ravintoaineita, mutta tupakka kuitenkin objektiivisesti on hyvin erityyppinen tuote – ja sen vaikutukset julkiseen terveyteen ja talouteen ja satojen tuhansien kansalaisten terveyteen on erilainen. Tiedän, että tässä on eroja pohjoisen ja etelän välillä, mutta minun äänestäjäni ovat tästä aivan yksimielisiä. Meidän tulee tukea arkaluontoisia aloja ja taloudellisesti heikkoja alueita, mutta tämä nyt ei ole oikea tapa edetä. En nyt ole mitenkään hysteerinen. Jos ihmiset haluavat tupakoida, niin ihan vapaasti. Jos ihmiset haluavat kasvattaa tupakkaa, niin ihan vapaasti siitäkin. Ja jos siitä vielä tienaa rahaa, niin sitä parempi. Mutta julkisia varoja ei tulisi käyttää tällaisella alalla, koska edunsaajat ovat lähinnä tupakkayritykset ja niiden osakkeenomistajat. Mielestäni työntekijät eivät saa näistä eduista nauttia, 80 000 on täyspäiväistä työntekijää, valtaosa on osa-aikaisia. Eli haluan kiittää teitä tästä. On hienoa, että tuitte tämän tänne valiokuntaan. Ja se sai nyt kyllä veren virtaamaan. Eli olemme ehkä joistain johtopäätöksistä eri mieltä, mutta on hienoa, että tästä asiasta puhuttiin. Mutta minä olen täysin sillä kannalla, että tässä on väärinkäytetty julkisia varoja. Ja tämä kyllä vie yhteisen maatalouspolitiikan huonon valon, ja haluan edelleen vastustaa sitä, että julkisia varoja käytetään tupakan tukemiseen. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Nedelceva. Kiitokset. Ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je voudrais également... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Kiinliä tästä erittäin mielenkiintoisesta ja osuvasta tutkimuksesta. Minä toteaisin, että heti kun puhutaan tupakka-alasta, vaikuttaa tärkeältä painottaa lukuisia avainseikkoja. Ensimmäinen on se, jonka kuulimmekin. Vaikuttaa tärkeältä, että ei automaattisesti rinnasteta yhtäältä tupakan tuotantoa toisaalta taistelua tupakan polttamista vastaan. Kansallisten edustajana vaikuttaa myöskin tärkeänä pitää mielessä tietyitä tilanteita tai olosuhteet, joissa tupakan viljelijät nyt ovat. Työpaikkoja tullaan menettämään nyt kun ala uudistetaan. Tämä on suuri ongelma, varsinkin kriisin yhteydessä. Tämä on vielä raskauttavampi tekijä. Minun mielestäni tämä pitäisi ottaa keskustelun keskiön työllisyys nimittäin, kun puhutaan koko tästä alasta. Minä haluaisin Haluaisin myöskin muistuttaa mielinne, että kun on kyse Bulgaariasta esimerkiksi, noin 37 000 perhettä on riippuvaisia tupakan viljelystä. Ja kun maa tuli Euroopan mukaan, suurin osa ihmisistä on joutunut, joutunut erittäin arkaluontoiseen asemaan, heikkoon asemaan. Yli 50 prosenttia ihmisistä on 40-60-vuotiaita. Ja tämä on vaikeuttaa heidän elämänsä entisestäänkin. Vaikuttaa siltä, että erästä seikkaan painotettukin on jo niin painotettukin nimittäin naisten asemaa tällä sektorilla. Bulgariassakin tämä on, on erittäin huolestuttava ongelma, josta vaikuttaa niin ikään tärkeältä painottaa taloudellisempaakin puolta, työllisyys- ja yhteiskunnalliset seuraamukset ja taloudelliset seuraamukset, että te viittasittekin niihin jo. Mitä erityispiirteitä liittyy näihin alueisiin, joilla tupakkaa viljellään. Bulgariassa nämä ovat äärialueita, taroisesti jälkeenjääneitä alueita. Tätäkin valoa vasten tarkasteltuna nyt pitäisi esittää vaihtoehtoja ja tarvitaan myöskin säännönmukaista vuoropuhelua kansallisten hallitusten kanssa, jotta voitaisiin ehdottaa sellaisia toimia, jotka hiastelevat tämän sektorin ongelmia kullakin alueella. Johtopäätöksenä toteaisin, että kenties subventiot olisivat yksi ratkaisu. Tätä on tosin voimakkaasti kritisoitu, mutta joskus ei ole muuta vaihtoehtoja, kun tarkastellaan näitä tutkimuksiakin. Heijastatko näitä sitten todellisuudessa alan realiteetteja? Työllisyys pitäisi ottaa tulevien uudistusten yhteydessä huomioon ja myöskin joustavuus silloin, kun pistetään täytäntöön sääntöjä. Tässä on kaksi kriteeriä, jotka pitäisi ottaa huomioon, kun pyritään vastaamaan asianmukaisesti niihin ongelmiin, jotka kohtavat näitä tuottajia päivittäisessä elämässä. Onnittelut erinomaisesta ranskan kielen täysin ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos. Euroopan parlamentti monesti teemme eh, vierailuja koulussakin, meiltä kysytään kaikenlaisia kysymyksiä silloin. Ja usein kysytään, että mitä typeryys tarkoittaa. No, meillä on tässä hyvä esimerkki siitä, mitä se voi olla. Jos halutaan poistaa, pyyhkiä pois tupakan tuotanto Euroopassa, niin se on hyvä esimerkki typeryydestä monet eh, toimielimet, eh, yhteisönkin esimerkiksi eh, komissio rahoittaa tämän tyyppisiä tutkimuksia todistaakseen, osoittaakseen omaa tyhmyyttään. Koska tosiseikat osoittavat sen, että jos halutaan luopua tupakan viljelystä Euroopassa, niin tällöin toimitaan ilman asianmukaisia perusteluja. Tällöin toimitaan yksinkertaisesti typerän pohjalta. Tai voi olla, että halutaan ajaa muita etuja, intressejä. Jos halutaan tupakan tuotanto purkaa Euroopassa, niin käytetään usein argumenttina terveysaspekteja. Sanotaan muun muassa, että kuinka on mahdollista, että EU julkisin varoin rahoittaa tupakan tuotantoa – kun sitten tarvitaan valtavat julkisvaramäärät eh, eh, keuhkosyöpään sairastuneiden hoitamiseen, jotka ovat siis tupakoinnin vuoksi siihen sairastuneet. Tässäkin varsinainen tyhmyyden esimerkki. 75 prosenttia tupakasta, eurooppalaisesta tupakastahan eh, viedään yhteisön ulkopuolelle. Ja ne, e, tämä puhuja, joka juuri sanoi, että hänen äänestäjänsä vastustaisivat kaikki tätä e, tupakan viljelyä, ovat ehkäpä itse ketjupolttajia ja saattavat hyvinkin itsekin menehtyä keuhkosyöpään. Eli mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Tulisi luoda olosuhteet sellaisiksi, että voidaan, että taataan kuluttajan terveys vai tulisiko toimia e, sillä tavalla, että tehdään itsemurha kun äh, epäsuhtaisesti äh, päätetään luopua tupakan eurooppalaista viljelystä. Tällöinhän kuitenkin tupakan polttajat äh, käyttävät tupakkaa joka tapauksessa, mutta sellaista, joka on viljelty yhteisön ulkopuolella. Tässä nyt puhuu, sen haluan vielä sanoa, henkilö, joka itse ei polta, mutta henkilö, jonka 20 lähiomaista, lähisukulaista on valitettavasti keuhko syöpään kuollut tupakoinnin vuoksi, mutta tästä kaikesta huolimatta olen sitä mieltä, että jos pelkkiä terveysargumentteja tässä käytetään, ja kun maalitauluksi laitetaan 75 000 työpaikkaa Euroopassa tarjoamatta heille minkäänlaista järkevää vaihtoehtoa, mitä työpaikkaan tulee. Eli meille on esitetty varsin useita tutkimuksia sen tyyppisiä kuin tänään täällä nähtiin. Kiitokset teillekin tästä esityksestä, ne kiitokset näistä kaikista tiedoista. On ymmärrettävää, tai ymmärrettävä, että tupakan viljelylle ei ole viljelyvaihtoehtoja. Ja ymmärrämme, minkälainen taloudellinen haitta tupakan luopumisesta – syntyy. Tupakan tuottajathan kuitenkin takaavat selvät tulot, taatut tulot tietyille alueille, jossa tupakkaa viljellään. Tässä eh, työllisyyskysymykset on esiin otettu myöskin. Ähm, ministeriltä, Espanjan ministeriltä. Kysyin tästä asiasta, koska puhuttiin nimenomaan naisen roolin vahvistamisesta. No, jos nyt sitten esimerkiksi naisten tulee lähteä etsimään uudenlaisia työpaikkoja, en tiedä, voisiko olla ehkä kuitenkin hyvä ensin pitää kiinni olemassa olevista työpaikoista ennen kuin uusia lähdetään luomaan. Ja täällä jotkut tuntuvat olevan kovin paljon huolissaan työttömyydestä, niin paljon, että aina halutaan luoda vain uutta ja uutta. Ja sitten nämä ympäristökysymykset. Jos luovutaan näistä tupakanviljelyalueista, kun nyt siis muita vaihtoehtoja viljelylle ei ole, niin se tarkoittaa myös sitten alueen rappeutumista. Ja totta kai tällä on vaikutuksia myös ympäristön laadun kannalta. Puhutaan paljon Euroopan unionin ja sen maatalouden toimivuudesta eh, ja roolista taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Nyt tuntuu siltä, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan olisi päähuolen aihe toimielimissä. Kun vakavasti otettavat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ilmastonmuutos lasta ei ole koskaan voitu osoittaa tietyin perustein syntyneeksi. Silti valtavat resurssit, taloudelliset resurssit laitetaan sellaisen peliin, jonka alkuperä sitä ei ole selvyyttä. No niin, Kööpenhaminassa sitten törmätään hankaluuksiin, kun kaikki maat eivät ole samalla linjalla kanssamme. No niin, kohta päätän tämän pitkän puheenvuoroni. Eli jos halutaan siirtyä pois tupakan viljelystä, niin olisi erittäin tärkeää antaa tälle alalle riittävä siirtyvä aika eh, siirtyä eh, muunlaiseen toimintaan. ehkä voitaisiin ajatella uudelleenjärjestelyjä tai rakenteellisia muutoksia, mutta en tiedä, onko mahdollista puhua tällaisista, jos käytännössä se ei tule olemaan mahdollista. Itse olen sitä mieltä, että kun nyt jo usean otteeseen Euroopan parlamentti on puhunut eh, parlamentin tukien tilanteesta ja siitä, miten suhtautua niihin verrattuna muihin, niin eh, on muistaa, että tällöin puhutaan tuotannosta eikä siis itse tupakan polttamisesta. Varsin usein parlamentissa täällä on nyt esitetty tämän suuntaisia näkemyksiä ja komissionkin eh, byrokraatit eh, toivottavasti tämän kuulevat, koska tuntuvat, että he vain ihan sokeasti ja kuurosti ajavat eteenpäin sitä, mihin ovat päätyneet. En tiedä, voiko parlamentti vaikuttaa mitenkään kannan muuttumiseen. Eh, dau în continuare Puhukaa aivan lyhyesti, koska aika loppuu muuten käsiin. Edustaja Papap Stamko seuraavana. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Tiedän, että täällä on käyty kiivasta keskustelua kansanterveydestä, enkä halua nyt tässä sen enempää tähän asiaan puuttua. Minä itse polton. Ja tiedän, että on olemassa erilaisia argumentteja tupakan polttoa vastaan. Tulen perheestä, jossa on aina myöskin viljelty tupakkaa kautta aikojen, mutta ei nyt pidä nyt sekoita asioita keskenään. On olemassa erilaisia maataloussektoreita, karjan kasvatusta, peltoviljelyä ja muuta. Mutta tarkastellaanpa esimerkiksi naudanlihaa. Onko naudanliha sitten niin hyväksi ihmisten terveydelle? Aina voidaan keksiä kaikenlaisia argumentteja ja aina heilutella tätä terveysargumenttia. Mutta täytyy muistaa, että kun me keskustelemme maista kuten Argentiinasta, niin tietystikin voidaan tarkastaa kansan terveysseikkoja ja tietysti kansanterveys on merkittävä tekijä tässäkin keskustelussa, mutta minusta vaikuttaa siltä, että tässä erityistapauksessa, kun puhutaan tupakasta, niin tupakan viljely on täysin kestävällä pohjalla olevaa viljelyä. Nyt ollaan kyse, nyt ollaan keskustelemassa tuotannon suuntaamisesta, siirtymäkaudesta ja tuotannon monipuolistamisesta. Ja juuri tätä puolta komissiossa on tutkittu ja myöskin taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tämän muutoksen yhteydessä. Kiitän tästä tutkimuksesta, koska se on erittäin hyödyllinen. Mutta miten sitten tuotanto voidaan monipuolistaa tai suunnitaan uudelleen? Täytyy aina muistaa, että kyse on lähinnä vuoristoseuroista ja viljelmät ovat erittäin, erittäinkin pieniä, jopa yhden hehtaarin kokoisia. Pieniä vuoristopeltotilkkuja. Mikäli tarkastellaan tai muista, mitä Bulgarin edustaja totesi, että viljelijät ovat 40-60-vuotiaita. Ei heidän ole helppoa keksiä mitään uusia vaihtoehtoja tupakan viljelylle. Täytyy myöskin muistaa, mikä valiokunta tämä on. Me olemme maatalousvaliokunta, emme ole mikään kansanterveysvaliokunta. Ei suinkaan. Tupakan tuotanto on vähentynyt viime vuosina. Se on käytännössä puolittunut suhteellisen lyhyen ajan sisällä. On voitu havaita, että viljelykset ovat pienentyneet, tuotantoa on leikattu 40 000 tilasta on nyt jouduttu kutistamaan 15 000 tilan. Uskoakseni meidän täytyy voida löytää vakuuttavia argumentteja niin, että nämä ihmiset, jotka ovat joutuneet lopettamaan tuotantonsa, eivät katso, että EU on jättänyt heidät oman onnensa nojaan, koska Kyse on myöskin yhteiskunnallisesta seuraamuksesta. Ne ovat pieniä alueita, pieniä mikroyhteisöjä, joiden elämään tällaiset toimet vaikuttavat voimakkaasti. Euroopan unionin täytyy osoittaa, että on olemassa vaihtoehtoja. Ja tämä täytyy pitää aina mielessä, kun keskustellaan. Jonkinlaista tulevaisuuden näkymää täytyy tarjota myöskin näille ihmisille. Kiitos. Ja jatkamme keskustelua. Tässä seuraavana, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. No, itse nuoruudessani jonkin verran poltti, mutta en enää pitkän aikaan ole polttanut. Mutta voin silti tukea kollegan puheenvuoroa. Tupakan viljely, jos se lopetetaan Euroopassa, niin silti tupakan poltto jatkuu. Mielestäni olisi parempi, että ä, tupak tupakkaa, jota täällä poltetaan, myöskin täällä tuotettaisiin, ettei sitä kokonaisuudessaan tarvitsisi tuoda. Ja tässä nyt ristiriitanomaisesti eh, vastustetaan tupakanviljelyä Euroopassa, mutta mehän tiedämme, että vaikka tupakka-askissa lukee, että tupakointi varantaa terveytesi, niin silti ihmiset vain polttavat edelleenkin. Tästä voin ottaa toisenkin esimerkin. Vuosien ajan eläinsuojeluaktivistit kiusasivat poliitikkoja sanomalla, että eläinkuljetukset Libanossa eivät ole ajanmukaiset, ne eivät enää saisi jatkua, jotain tulisi tehdä, ei saisi elävää karjaa tällä tavalla kuljettaa. Nyt sitten kuljetuksia tehdään äh, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Libanonin saakka, enkä ole kuullut inahdustakaan enää eläinaktivistien suunnalta. Ja täällä ollaan tyytyväisiä Hissuksen ja niinpä voidaan kysyä, vaikka että kuinka uskottavia jotkut puheenvuorot ja lausunnot täällä ovat. Katsoisin, että olisi löydettävä keino sille, kuinka tupakan viljely näillä alueilla jatkossakin voisi olla mahdollista. Ja alan edustajien apua tarvitaan, voisi miettiä, mitkä voisivat olla järkeviä viljelyvaihtoehtoja muutaman vuoden kuluttua, e, jos vaihtoehtoiseen viljelyyn päätyvät voivat e, maaseutualueella jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa. Kiitokset. Jarot nyt olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin tukea Desia Berlatoa. Ja haluaisin kiittää niitä, jotka ovat vastuussa tästä raportista. Se on auttanut meitä tässä valiokunnassa ja parlamentissa. Ja me olemme puuttuneet tähän asiaan lähiaikoina monenkin kertaan. Ja ilman tukea on mahdotonta, että tupakkateollisuus voi jatkaa Euroopassa. Jos katsotaan huumausaineita, päihteitä, jos on kielto, niin totta kai se vaikuttaa. Mutta nyt puhutaan tupakasta. Ja sen tuottaminen on laillista ja sen jakelu on laillista ja sen kuluttaminen on laillista. Eli tämä nyt ei ole mikään laiton huume. Ja tässä on vain esimerkki siitä, miten yhteisö toimii uhria syyttävällä tavalla. Enkä nyt voi hyväksyä näitä perusteita nyt ei puhuta ylikansallisista tupakkoyrityksistä, vaan nyt puhutaan pienistä tupakan viljelijöistä. Ja kyse on pienistä tiloista, joskus hyvinkin pienistä tiloista, usein kyse on perhetiloista. Ja siellä tarjotaan työtä viljelijälle ja hänen perheelleen. Mielestäni tämä täytyy pitää mielessä. Ja tänään nyt on puhuttu karjan hoidosta ja niin edelleen. Ja on puhuttu täällä juuri hyvin pienimittaisista tiloista. Ja meidän täytyy hiukan ymmärtää, ja meillä pitää olla hiukan poliittista tahtoa. Totta kai näihin liittyy myöskin terveysseikkoja, mutta tämä nyt ei ole oikea tapa se, että nitistämme nämä pikkutuottajat, että se poistaisi näitä ongelmia. Kiitos. Mulțumesc. Mai avem încă... Kiitos. Tässä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä, mutta pyydän mahdollisimman lyhyitä puheenvuoroja. Muutoin emme ehdi käydä esityslistaamme läpi. Ja tässä näissä esityksissä takaraja on ensi viikolla. Eli seuraava puhe nyt, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. wiemy że są to miejsca pracy małe gospodarstwa zatrudnienie dla kobiet w związku z tym nie Kiitoksia paljon, arvoisa puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet tupakan viljelyalasta Euroopassa. Ja on todettu, että ala luo työpaikkoja, erityisestikin naisille työpaikkoja. Nämä ovat tietystikin asioita, jotka sen sarvikkaita, mutta kannattaako tällaisen sitten tuhlata rahaa? Aivan lyhyesti, niin äh, oliko tämä kattava äh, työpaikkojen määrä ja olivatko nämä sivutoimia vai äh, ihan kokonais- tai täysimääräisiä työpaikkoja? Tästä haluaisin lisätietoa. Ja mitä sitten sanotaan kansalaisille, jotka esittävät kysymyksiä. Meitähän syytään siitä, että politiikkamme ei ole johdonmukaista, eli haluamme eh, tupakan väärinkäyttöä vastustaa, ja sitten meille kysytään, että no toisaaltahan tupakan viljelyä tuetaan, tai tuettiin ainakin varsin pitkään, eli ei olla johdonmukaisia. Ehkä olisi parempi, eh, kun tässä nyt sanottiin, että on parempi, että jos nyt haluaa itselleen haitallinen olla, niin parempi, että käyttää eurooppalaista tuotetta. No ei tämä ole mikään argumentti. <laughs> Ei varmasti huumeidenkaan osalta näin voida sanoa, että no ruvetaan viljelemään itse huumeita, niin homma on paremmin hanskassa. Ei tällä tavalla voi argumentoida. Kiitoksia. Sitten viimeinen puheenvuoro klassille. olkaa hyvä. Jos on vaihtoehtoja omalta alueelta, niin tiedän, että siellä on vähän tupakkayrityksiä mutta on sanottu, että siirtymävaihe oli liian lyhyt ja että meillä pitäisi olla aikaa vielä muuttaa tuotantoa. Jos vaihtoehtoja on, silloin tällaiset pitää, lisää pitää hyväksyä. No sitten nämä stevia, uusi kasvi, kuinka kauan tämä lupa on voimassa ja sitten muita kysymyksiä. Millaisia tämmöisiä kasveja voidaan sitten varata tupakan viljelyyn? Jos joku on kannattavaa, niin totta kai monilla on kiinnostusta siihen, mutta yhdistetäänkö tämmöisten suoraan näihin tupakkayrityksiin? Kiitos. Ja nyt tohtori Kinle, voisitteko ystävällisesti vastata esitettyihin kysymyksiin, mutta mahdollisimman nopeasti. Olkaa hyvä. Also gut. Deutsch. Niin, voin puhua Saksaa. Voitte olla varmoja siitä, että olemme tutustuneet eri vaihtoehtoihin, eikä niitä todellakaan ole. Herra Smith pitkälti on ihan oikeassa, näin minäkin argumentoisin, myös, mutta myös tosiasioita on pidettävä mielessä. Ja fakta on sellainen, että jos menee käymään näillä alueilla, niin tilanne on mikä se on. Ja sitten tässä puhuttiin myös työpaikoista. Asia on tarkkaan otettu esille meidän tutkimuksessamme. Pitkälti kyse on osa-aikatyöstä, olette siinä aivan oikeassa. Mutta tietyillä alueilla, enkä itse ole pelkästään tiede, tieteilijä, vaan myöskin tuottaja, viljelijä. Ja monesti käytetään siis osa-aikatyötä, eli tiettyinä aikoina ihmiset ovat yhdellä viljelmällä töissä ja sitten seuraava ajanjakson aikana siirtyvät mahdollisesti toiselle viljelmälle, toiselle alueelle. Eli näin oikeastaan henkilöt voivat saada riittävät tulot viljelmillä työskentelystä. Tässä on muistettavaa se, että nämä henkilöt toimivat varsin pienellä määrällä alueita. Ja vaikea heidän olisi näiltä muuta työtä löytää. Ja juuri ja pelkästään tämän syyn vuoksi eh, voitte varmasti uskoa, että en ole suurten tupakkayhtiöiden ystävä. Itsekin aikoinaan poltin, mutta 15 vuotta sitten lopetin. Mutta voitte olla ihan varmoja siitä, että pelkästään tästä syystä on ehdotettu, että toimia tulisi muuttaa, jotta tarjotaan paremmat vaihtoehtoiset mahdollisuudet. Teviasta kysyttiin muutamakin kysymys. Nykyisellään lupaa ei ole vielä myönnetty, mutta mahdollisuudet ovat olemassa. Jos se olisi mahdollista, niin silloin tapahtuisi juuri niin kuin tässä esiin tuotiin. Ja jos halutaan tupakan viljelijöitä tukea ja näitä kooperatiiveja, niin lähdimme liikkeelle viime vuoden lokakuussa ja tarkastelimme sitä, miten eh, seitsemän kooperatiivin yhteydessä, jossa yhteensä puhutaan 2000 ja 10 000, 50 000 hehtaarista, olisiko mahdollista kehitellä näitä vaihtoehtoja näillä alueilla? Ja tämän projektin kuluessa on hyvinkin mahdollista, että tietyllä alue, tietty alue jää avoimeksi tälle tupakan viljelylle. Tämä on siis huomioitu kyseisessä hankkeessa. Uh, Kiitokset, eh, tohtori Kinle. Olen todellakin pahoillani, ettei aikaa ollut mm, paremmin käsitellä tätä varsin mielenkiintoista aihetta. Mutta nyt menemme esityslistallamme eteenpäin. Seuraavana mietintö luonnos aiheena maatalous alueella erityinen terveystarkastus. 4 prosenttia yhteisön alueesta katsotaan kuuluvaksi alueeksi ja siksi on erittäin tärkeää miettiä huolella kriteereitä, kun määritellään kyseisiä alueita. Ja tässä luonnoksessa sanotaan, että olisi hyvä antaa jonkun verran joustovara jäsenmaille, kun näitä alueita määritellään. Ja rouva nyt annan siis puheenvuoron sitten Dorfmanille. Olkaa hyvä. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm. Kiitoksia, puheenjohtaja. Käsittelen tässä nyt tärkeää mietintöä, Kyse on nyt vuoden 2013 jälkeisestä ajasta. Eli meidän täytyy laatia nämä uudet raja-arvot, jotka sitten astuvat voimaan. Puhteen sanoi, että noin 35 prosenttia maatalousalasta on luonnonhaitta-alueilla, ja nyt vain näistä puhutaan tänään. Emme puhu vuoristosta, emmekä äärimmäisistä alueista, vaan puhumme näistä luonnonhaitta-alueista. Jäsenvaltio on sanonut yli sata kriteeriä eri jäsenvaltiosta yhteensä. Ja tästä syystä komissio on tehnyt tämän tiedonannon, koska tilintarkastustuomioistuin on puuttunut tähän kysymykseen monta, kerjaa, monta kertaa, koska on näitä kansallisia kriteereitä ja ne ovat hyvin epätasaisia eri jäsenvaltioissa. Ja tosiasiahan on se, että tärkein tulos tästä rajoituksesta on hyvin erityyppinen 27 jäsenvaltiossa. Komissio on pyrkinyt luomaan uusia kriteereitä – ja nyt näitä kriteereitä on enää kahdeksan. Ne voidaan nopeasti ottaa huomioon. Lämpö, tilanmuutokset, kivisyys, juurten syvyys. Ja näiden kriteerien pohjalta ja kun mietitään näitä raja-arvoja, sitten tehdään uusi aluekartoitus. Kuten sanoin, tämä on tärkeää sille hyväksynnälle, joka liittyy maatalouspolitiikan toiseen pilariin, eli maatalouspolitiikka, toimiiko se, onko siellä oikeita tavoitteita. Ja komissio ehdottaa, että tarkastellaan näitä kahdeksaa tavoitetta, kaikki kriteeriä erikseen sitten on näitä kynnysarvoja, kun jaetaan näitä alueita eri ryhmiin, ja se on vähintään 66 prosenttia. No, tämä ei ole mikään helppo kysymys, koska oikeastaan meidän pitäisi tietää, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu, mikäli näitä kriteereitä sovelletaan. Komissio on pyytänyt jäsenvaltioilta että siellä sovellettaisiin näitä kriteereitä ja että sitten tällainen simulaatio toimitettaisiin komission, mutta jotkut jäsenvaltiot ovat kyllä ilmoittaneet, että tällainen simulaatio on tehty. Ensimmäisen arvion jälkeen tilanne on se, aikataulussa ei tulla pysymään. Ja mietinnössä ehdotetaan siksi, tai suositellaan, että on tarpeen nähdä tämä simulaatio ennen kuin parlamentti ottaa lopullisesti kantaa näihin kriteereihin. Siksi minusta tällä hetkellä ei voida tehdä tätä, ja on ehdotettu, että jäsenvaltiot edelleenkin saavat mahdollisuuksia hoitaa asioita valtion sisäisesti. Meillä on tällainen hieno säätöjärjestelmä yhteisön puitteissa. Se kyllä voitaisiin myöskin toteuttaa. No voinkin jo päättää tähän. Mielestäni parlamentissa meidän pitää ottaa kantaa tähän, mutta ei kuitenkaan mitään lopullista suostumusta tai hylkäämistä se on minusta mielestäni mahdotonta, koska siihen tarvitaan vähän enemmän tietoa siitä, miten nämä kriteerit tulevat vaikuttamaan, ja sitten nämä tavoitteet, jotka liittyvät näihin kriteereihin. Kiitos. Mulțumesc, domnule Dofman, pentru prezentarea dumneavoastră. Kiitokset, Radofman, Dofman, hyvästä alustuksesta. Tässä on kuusi puheenvuoropyyntö. Roa Köstinga ensimmäisenä, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Ich möchte mich ganz ausdrücklich... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lämpimästi kiittää esittelijä tästä hyvin tehdystä työstä. Katsoisin, että ehdotetut kriteerit muodostavat hyvän pohjan luonnonhaittojen rajaamiselle ja varsinkin eh, olisi tärkeää saada tietoja ja eh, tehdä simulaatioita. Näin ei vielä ole tehty ja komission todellakin tulisi, mitä tulee eh, kriteerien kumulaatioon, todellakin miettiä, miten toimia, koska tämä ei välttämättä ole oikeutettua kaikkia alueita ajatellen jos juuri ja juuri jää raja-arvon alapuolelle, että sitten jää kokonaan arvion ulkopuolelle. Tämä koskee myös raja-arvoja, että 66, tämä 66 prosentin esitys. Kysymys kuuluu, kuinka on päädytty juuri tähän lukuarvoon. Eli tässä on paljon vielä keskustelun tarvetta komission kanssa. Mitä tulee loppuäänestyksen, katsoisin, että tämä aihealue on erittäin tärkeä ja aihe, josta juuri nyt keskustelua olisi käytävä. Ja juuri tämä itsemääräämisasia, jota esittelijäkin kommentoi, tarjoaisi yksittäisille jäsenmaille mahdollisuuden toimia. Kiitos. Ja sitten Lainen. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin toivottaa esittäjän tervetulleeksi ja kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Nähdäkseni mietintö menee aivan oikeaan suuntaan. Kuten muutkin ovat selkeästi todenneet, että ennen kuin olemme nähneet, mitä tuloksia kansallisesta simulaatiosta on saatu, meidän täytyy suhtautua erittäin varovaisesti ajatukseen, ovatko nämä komission kriteerit oikeita vai eivät. Minulla on jotakin varauksia joidenkin kriteerien suhteen. Suhtaudun niin epäilevästi. Uskon, että muitakin kriteereitä voitaisiin ottaa huomioon. Muitakin kuin niitä, jotka on mainittu. Ja myöskin nämä luonnonhaitta-alueet, nämä välialueet. Tämä on aihe, josta on kiinnostunut ollut jo vuosien ajan. Täytyy muistaa, miten tärkeä LFA-tuki on keinona tukea viljelijöitä alueilla, joilla on tällaisia luonnon haittoja. Ja myöskin näillä välialueilla on suuria haasteita, jotka liittyvät niiden epäsuotuisaan asemaan suhteessa muihin alueisiin, joilla esimerkiksi maaperä on parempaa ja maatalouden harjoittamismahdollisuudet ovat paremmat. Meidän täytyy vahvistaa sitä riskiä, varoitusta, joka liittyy riskiin, mikäli maatalous maasta luovuttaa. Tämä on erittäin äh, merkittävä ongelma. Ovatko kriteerit sitten kumulatiivisia vai pitäisikö ne, niitä tarkastella yksi kerrallaan? Tätä voidaan vielä pohtia. Niin kauan kun ei tiedetä, mitä tuloksia kansallisista simulaatioista on, niin on vaikea arvioida 66 prosentin kynnysarvoa. Vasta siinä, kun saadaan tuloksia valtiosta, voidaan tähän paremmin pureutua tämän kysymykseen. Milloinkohan komissiolta voisi saada tämän tiedon? Tämä tieto auttaisi merkittävällä tavalla meitä ja tätä valiokuntaa sen pohdinnoissa, kun näkisi jotakin näitä karttoja ja näitä kartoitustuloksia ja simulaatioita. Paremmin voisi arvioida tilannetta. Joillakin alueilla viljelysmaan määrä vähenee, koska siellä ollaan phasing out vaiheessa – maanviljelijät ovat yhtä, yhtäkkiä havainneet, että 30-40 alfa, prosenttia alfaa tuesta on kadonnut yhdessä yössä. Tämä ei käy päinsä, vaan pikemminkin, pikemminkin pitää antaa aika mukautumista varten niin, että viljelijät pystyvät äh, selviytymään näistä muutoksista. Tässä vain muutama seikka. Muutoin kiitän lämpimästi esittelijää hänen tekemästään työstä. Kiitos. Ja herra sitten, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Dorfmania hänen tekemästään työstä. Tämä on ollut hankala mietintö. Sitten kun luokitellaan näitä alueita, komission tarkoituksena oli poistaa kriteeri, joka liittyy vähäiseen asutukseen, ja mielestäni se on hyvä. Mielestäni väestön poistuminen pahentaa tätä tilannetta ja edistää autioitumista, koska kun ei ole väestöä, silloin siellä ei tehdä tiettyjä toimia, jotka edistäisivät maaperän terveyttä. Eli nyt ne, jotka haluavat pitää kiinni hetkestä tilanteesta, eli haluavat pitää tämän väestön yhtenä kriteerinä, ja ne, jotka haluavat ehdottomasti poistaa tämän kriteerin, no Ehkä voisimme tehdä jonkinlaisen kompromissin. Eli ottaa mukaan väestö yhtenä elementtinä, joka tulee ottaa tässä hienosäädössä huomioon, jota komissio on pyytänyt tässä luokittelussa. Eli se nyt ei olisi mikään peruskriteeri, vaan sellainen kriteeri, joka tulee kuitenkin ottaa huomioon. No sitten epäsuotuiset alueet ja niiden hallinnointi. No se pitää hoitaa mielestäni alue- ja paikallistasolla. Eli kun laaditaan tätä karttaa näistä alueista, tulee ottaa huomioon alueviranomaiset ja myöskin paikallisviranomaiset, heitä tulee kuulla. Ja myöskin tulee kuulla näitä maatalousyhteisöjä ja karjanhoitoyhteisöjä ja järjestöjä. Ja tässä on esimerkiksi naisten järjestöjä ja maaseutujärjestöjä, kulttuurijärjestöjä. Niillä on paljon sanattavaa ja ne voivat olla erittäin hyödyllisiä silloin, kun laaditaan tätä karttaa. Kiitos. Cuvântul domnului Des. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että Helmut Nordman on työstänyt tämän esityksen etelätirolaisena. Hän varsin hyvin varmasti tämän aiheen tuntee hyvin ja kiitos tästä esityksestä. Uskoisin, että komission esitys ei tällaisenaan riitä. Ikäpäinsä, että kun yksi kahdeksasta kriteeristä ylittyy koko alue, on haitta-alue ja sitten jos kahdeksasta kriteeristä jäädään rajan alle vaikka yhdellä prosentilla, niin sitten katsotaan, että jää luonnonhaitta-alueen ulkopuolelle. On tehty jo joitain arvioita, laskelmia esimerkiksi Ranskasta ja ähm, tietty Ranskan alue, joka kuuluu parhaisiin viljelyalueisiin, kuuluisikin äh, haitta-alueen piirin ja sitten äh, jotkut äh, vuoristoalueet jäisivät ulkopuolelle. Tällainen ei vetele, vaan muutoksia vielä tarvitaan mihin tällä nyt pyritään, mitä tuetaan, kun haittaruota tuetaan. Tällöinhän pyritään saada viljelyalueet kattaviksi Euroopassa, eikä käy päinsä, jos kriteereitä mm, käytetään väärillä tavalla, päädytään sellaiseen tilanteeseen, että tällaista kattavaa viljelyä ei olisi mahdollisuus säilyttää Euroopassa. Kun nyt parlamentti on mukana tässä päätösmenettelyssä, meidän tulisi vaikuttaa eh, siihen suuntaan, että saadaan aikaan järkevät päätökset. Aikaa on riittävästi asian käsittelyyn ja esittelijän kanssa yhdessä eh, ponnistelemme, jotta saadaan aikaan selkeät määräykset eikä synny mitään eh, väärin, väärinkäsityksiä sellaisia, että tietyt alueet saavat, jäävät, saavat huonomman kohtelun kuin muut. Kiitoksia sitten Smith, olkaa hyvä. President, uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani onnitella esittelijää. LFA-tuki on erittäin tärkeä osa yhteismaatalouspolitiikkaa, millä Skotlantiin, Skotlannissa erittäin hyvä, hyvä kokemu, hyviä kokemuksia luonnonhaitatuen käyttämisestä. Kohdassa kolme aivan oikein todetaan, että ravinto, aineita sisältävien elintarvikkeiden tuotanto näillä alueilla ei ole muuten mahdollista. Ja että tuotanto täytyy tukea, kunhan ei tuota vain tupakkaa. Näin sivuminen sanoen. Muutama seikka täytyisi ehkä ottaa tässä huomioon aivan oikein, että nyt ei lopullisesti määritellä vielä kantaa komission ehdotukseen, koska hyvin paljon työtä on vielä tekemättä. Prosessi on vielä kesken ja hiinosäätöä todellakin tarvitaan esimerkiksi kohdassa kahdeksan halutaan varmistaa se, että kriteerit todellakin varmistavat sen, että epäsuotuiset alueet ovat epäsuotuisia alueita, koska toistaiseksi järjestelmä on sellainen, että joskus Luxemburgin suuretkin alueet saavat epäsuotuisia alueita koskevan kohtelun, vaikka se Luxemburgin alue ei ole niin kovin epämiellyttävä alue esimerkiksi elää ja asua. Tämä vain yhtenä esimerkkinä. Aion tehdä jotakin tarkistuksen sen varmistamiseksi, että uudistuksessa varmistan se, että tämä hoidetaan rinta rinnan kokonaisvaltaisen maatalouspolitiikan uudistuksen kanssa niin tämä ei mene ristiriitaan keskenään. Ja budjetti täytyy hoitaa sellaista tavalla, että otetaan huomioon YMPn kokonaisvaltainen rahoitus, koska ei taisi toista mitään järkeä, mikäli siellä ei ole riittävästi rahaa. Ja aktiivinen viljelys ja sen kriteerin liittäminen luonnonhaittatuen saamisehtoihin. Täytyy tarkastella, mikä, mitä on aktiivinen viljely. Tämä täytyy määritellä. Entä sitten muiden kuin jäsenvaltioiden edustajien toiminta. Esimerkiksi paikallisviranomaiset täytyy saada kunnolla tähän keskusteluun myös mukaan. Kiitokset. Ja Jekle, seuraavana olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Esittely on kiitoksen ansainnut, koska hän on kiinnittänyt huomion tärkeän seikkaan. Kun katson, mitä komissio on esittänyt, en voi ymmärtää todellakaan komission lähestymistapaa. Jo vuosien ajan olemme pitäneet tärkeänä sitä, että haitta-alueita tuetaan. Sitähän on lähdetty liikkeelle, että ne ovat osa maatalousaluetta. Käsittelemme ilmastokysymyksiä, mietimme, miten menetellä sen suhteen, ja tässä on oma riskinsä ja e, ihan todellinen riski, kun nyt näitä kriteereitä tarkastelee ja hyvät asiat esiin nostettiin. Eli on mahdollista, että e, tietyt alueet jäivät kokonaan tuen ulkopuolelle ja viljelijät lopettavat e, toimintansa ja törmäämme sitten ongelmiin, kuten erosio, vaikka sitä emme haluaisi. Olemme puhuneet eh, pitkään näistä kysymyksistä. Tupakkakysymyksistä voi olla mieltä mitä tahtoo, mutta olemme todenneet, että meidän on tuettava pieniä tiloja, koska ne tarjoavat eh, työpaikkoja. Tällä tavalla saadaan alueet pysymään elinkelpoisina. Ja tällöin nimenomaan usein puhutaan haitta-alueista ja näillä alueilla varsinkin tukea tarvitaan. Ja jos komissiolla nyt on mielessään se, että tilintarkastustuomioistuin on sitten kriittisiä kommentteja, niin tällöin tulisi konkreettisemmin tarkastella, että mihin kritiikki kohdistuu ja miten näitä mahdollisia heikkoja kohtia voitaisiin parantaa, mutta ei suinkaan siten, että kädetään päälailleen koko järjestelmä tai ainakaan sillä tavalla eh, muuteta kuin olisi hyvä muuttaa. Ehkä nyt eh, en ole oikeassa, mutta haluan eh, tukea tukea esittelijää varsin hyvin, mutta tässä on yksi kohta, tämä komitologia kohta, joka on varsinainen heikkous ja siihen tulisi vielä enemmän kiinnittää huomiota. Ja olisi erittäin tärkeää, että olemme asian käsittelyssä mukana kovasti jatkossa ja tuomme aina oman kantamme selkeästi esiin. Ja toinen pilari, joka myöskin tässä kuvan tulee mukaan, se on erittäin tärkeää pitää meillä, eikä antaa alue valiokunnalle.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 aika alkaa loppua ja silloin nämä asiat alkavat mennä pieleen, mutta se ei ollut minun kännykkäni. Olen samaa mieltä siitä, mistä Jegle juuri puhui. Me kaikki sanomme sama asia, eli haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Hän on pannut tähän paljon vaivaa ja aikaa. Nyt tulla varovaisia. Nyt ollaan menossa vaaralliselle alueelle. Tilintarkastusilmiö tuomioistuin esittää kysymyksiä, mutta se ei tarkoita, että kysymät kuinka korkealle meidän pitäisi hypätä. Kyse on ihmisistä, jotka saavat erittäin hyvää palkkaa, ja meidän tulee muistaa, että parlamentin jäseninä me saamme vain noin kolmanneksen heidän palkastaan. Eli se, että he tulevat tänne valittavaan ihmisistä epäsuotuisella alueilla – Ilman heitä näitä alueita ei edes olisi. No haluaisin tukea monia ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Ja George, joka nyt jo lähti, ennen kuin näemme nämä kartat, niin emme voi miettiä tätä asiaa pitkällä aikavälillä. Emme voi mahdollistaa sitä, että komissio etenee tässä asiassa. Meillä pitää olla oikeat kriteerit, ja oikeiden kriteerien on oltava samat kaikkialla EU:ssa, kriteerit, joka tekisi esimerkiksi Espanjasta tai Kreikasta, Italiasta epäsuotuisen alueen, silloin vaatimukset ovat täysin erilaiset kuin standardit, joita vaaditaan vaikka omalla alueellani. Nyt on se varma, että luodaan taas tasapäistävä malli koko Euroopalle, mutta meidän täytyy ottaa mukaan muita kriteereitä – ja katsoa näitä karttoja. En nyt puhu pidempään. Me teemme tarkistuksia, teemme yhteistyötä esittelijän kanssa ja valiokunta on hyvin järkevä tämän asian suhteen. Mutta komission täytyy nyt muistaa, että kunnes siellä tehdään niin kuin me haluamme, ei voida odottaa, että me suostumme siihen, mitä he ehdottavat. Sama se, mistä se tulee. Tuleeko se vaikka Barosolta tai keneltä vain. Mutta minä vastustan tätä nyt kuitenkin tässä vaiheessa. Vă mulțumesc, doamna McGuinness. Kiitokset, McGuinness. Thank you. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että kuulin vain viimeiset pari puheenvuoroa. Haluan joka tapauksessa kiittää esittelijää. Jim Nicholson jo totesi, että meidän täytyy todellakin nähdä nämä simulaatiot ja niiden tulokset ja se, mitä vaikutuksia näille alueille olisi näistä kriteereistä. Rove Jegle huomautti, että jotkut alueet saattavat jäädä nippa nappaa tämän tuen ulkopuolelle. Mitä sitten tapahtuu noiden alueiden viljelijöille? Haluan tukea myöskin kommentti, joka kohdistuu tilintarkastustuomioistuimen, joka on ottanut tämän asian esiin. Meidän täytyy suhtautua hyvin varovaisesti kysymykseen, miten me reagoimme tilintarkastustuomioistuimen esittämiin huomautuksiin. Täytyy muistuttaa mieli myöskin se seikka, että ihmiset asuvat näillä alueilla. Aamupäivällä keskustelin ilmastonmuutoksesta ja ruokatunnilla huomatettiin, että täytyy varmistaa, että viljelijät myöskin hoitavat maata noilla alueilla. Yksi tapa varmistaa tämä on varmistaa se, että näillä ihmisillä on jotakin rahaa edessä taskuissaan. Saavat edes jonkinlaisen tulotason. Niin kauan kuin simulaatioiden tulokset ei ole tiedossa, ja tämähän, nämähän tulevat vasta helmikuussa, minun on hieman vaikea edetä tämän asian suhteen. Kiitokset. Ja Kapula Santos sitten viimeisenä puhujana. Kiitokset puheenjohtaja. Voin yhtyä pitkälti esitettyihin puheenvuoroihin. Esittelijä on tehnyt oikein hyvää työtä, mutta paria kohtaa haluaisin hieman kommentoida. Kohdat viisi ja kahdeksan. Esittelijä kohdassa viisi sanoo, että on sitä mieltä, että kahdeksan kriteeriä ehkä olisivat äh, sopivat. No ehkäpä ovat nämä kahdeksan, mutta jos tuemme pelkästään näitä kahdeksan kriteeriä, niin se ei ole hyvä lähestymistapa, koska muutkin kriteerit saattaisivat tulla kyseeseen. Ja sitten kohta kahdeksan. Tässä puhutaan taloustiedoista, mutta myöskin sosiaalisia ja demografiasia tietoja tarvittaisiin. Nämä ovat vain pikkukommentit eh, halusin esittää, mutta muutoin tässä on tehty oikein hyvää työtä ja uskon, että esittelijä on valmis näitä pieniä muutoksia tekstinsä tekemään. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro herra eh, Batmanille, mutta pitäkää kiinni tästä yhden minuutin eh, säännöstä. Kiitoksia. Uskoakseni mietintö on erittäin hyvin tasapainossa. Mitä näihin karttoihin tulee? Joitakin näistä kartoista on jo olemassa. Niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä. Ranskan osalta kartta esimerkki kartta esimerkiksi osoittaa, että epäsuotuisat alueet voisivat nauttia tuosta tuesta esimerkiksi Champagnen alueella – on joitakin ratkaisuja, jotka ovat ähm, peräisin miltei 1500 vuoden takaa, joten siellä maaperä on saattanut jopa köyhtyä toimista. Toisen tarkastellaan väestöä. Joskus äh, ihmisiä muita vaihtoehtoja, joiden täytyy antaa realistisia mahdollisuuksia saada elantonsa. Kiitos puheenvuorosta. Muita puhujia ei listallani ole. Robin Hopman on täällä komission edustajana ja pyytäisin nyt häneltä lyhyttä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thanks very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Teen parhaani, mutta tässä oli niin monta mielenkiintoista kommenttia. Tämä on hieman hankala pitäytyä yhteen minuuttiin, mutta teen parhaani. No, ensinnäkin mekin haluaisimme myös kiittää eh, esittelijää, koska tämä on hyvin tarkka esitys ja hyvin kuvaa nykyisiä ongelmia. Mutta aluksi haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä yhdestä unohtuneesta seikasta. Emme toimi pelkästään siksi, että tilintarkastustuomio on esittänyt kritiikkiä, vaan neuvostolta vuonna 2005 saatiin komissiolle mandaatti eh, tarkastaa eh, sääntöjä liittyen epäsuotuisiin alueihin ja tehdä ehdotuksia siitä, miten ja millaiseksi luoda uusi järjestelmä. Tältä pohjalta on lähdetty liikkeelle, muutoin emme näin kovasti asian parissa ponnistelisi. Eli tämä on nyt eh, lähtötilanne. Jos sallitte, niin lyhyesti selvittäisin hieman kolmea tärkeää elementtiä, jotka nousivat esiin puheenvuoroissa ja joita ehkä kannattaa vielä tarkastella. Ensinnäkin 16 prosentin eh, kynnys, miksi sellainen on valittu. Asetus ja järjestelmä vaatii sitä, että luonnon haitta on huomattava. Ja jotta voidaan sanoa, että tietyllä alueella on huomattavaa haittaa nimenomaan tällä alueella, niin tällöin on katsottava, että suurimman osan maanviljelyn alueesta tulee olla haitta-alueella. Jos alue on sellainen, että siellä on muita oikein hyviä järjestelmiä, mutta katsotaan, että niidenkin tulisi saada tukea, niin se on mahdollista agri-ympäristövälineiden kautta. Eli on muistettava, että LFA ole ainoa väline viljelijöiden tukemiseksi, jotta he voivat viljelykäytänteet säilyttää sellaisilla alueilla, joissa suurin osa ala-alueesta ei kuulu tämän piirin. Tässä on myös esitetty muita kynnyksiä, eli emme välttämättä pidä tästä kiinni. Testaamme nyt tätä prosenttia 66, mutta 50 tai muutkin kynnykset saattaisivat olla mahdollisia. Eli meidän on tarkasteltava lähemmin sitä, mikä on sopiva ja sitten myös karttoja on tarkasteltava. Ja pyysimme jäsenmailta myös kriteeriehdotuksia. Tässä on todettu, että nämä kriteerit eivät kattaisi hyvin koko Eurooppaa, Olemme käyneet läpi jäsenmaiden ehdotuksia ja vastauksia ja tulemme eh, tiedetaustaisten ihmisten kanssa lähemmin vielä näitä tarkastelemaan. Eli prosessia ei vielä suinkaan ole saatettu päätökseen. Ja mietin näkisimme siinä valossa, että kriteerit, jotka nyt ovat esillä, voitaisiin katsoa sopiviksi, objektiivisiksi ja sellaisiksi, joiden pohjalta on mahdollista määritellä tätä haittaa. Ja nimenomaan siihenhän pyritään pyritään. Eli on saatava aikaan järjestelmän, jolla pystytään hyvin kuvaamaan sitä, mikä on haitta, luonnon haitta eri olosuhteissa. Eli jonkinlainen yleismääritelmä, yleisindikaattorit tulee löytää. Ja sitten kumulaatiota, akkumulaatiota tässä myöskin kommentoitiin. Eli tämä kriteereiden osalta kyllä se on mahdollista. Eli on mahdollista että tietyllä alueella on vaikkapa ongelma, koska maan laatu on tietynlainen tai maaperä on hyvin kallioista tai lämpötila saattaa olla ongelma ja tämä saattaa olla eri alueilla näin ja sitten päädytään kaiken kaikkiaan kuitenkin 66 prosentin haittaan. Mutta tieteellisesti tarkastellen olisi hankalaa ajatella tällaista yhdistelmää, eri kriteerien yhdistelmää, eh, ja missään tapauksessa ei kynnys ylittyisi, ja että tällöin todellinen haitta eh, riittäisi, koska asiantuntijat eh, katsoisivat, että tätä todellisen haitan määrää ei ole saavutettu. Eli jos ei ole yhtä 100 prosenttista, niin otetaan vaikka 280 tai 360 prosenttista. No, eh, asiantuntijat olivat sitä mieltä, että eivät he voi tätä asiaa lähemmin kommentoida, ja tämä on siis seikka, jota meidän on tarkasteltava. Ja sitten viimeisen kysymyksen, eli että eh, taloudelliset sosiaaliset seikat huomioitaisiin ja katsottaisiin, että tällä menettelyllä todellakin voitaisiin alueiden autioitumiseen vaikuttaa. Me olemme tämän seikan huomioineet Eli toimenpide, jolla pyrittäisiin välttämään siltä, että maaseutualta lähdetään pois. Eli alueen säilyminen elinkelpoisena olisi lähtökohta lähestymistavra, eli että ihmiset voivat jatkaa eloaan alueella. Mutta muitakin välineitä tarvitaan työllistäviä seikkoja ja muita täsmennettyjä toimia, esimerkiksi maaseudun kehittämistä ja sitten epäsuotuisen alueen metodia, eli väestö ei tulisi olla tässä ratkaiseva kriteeri, koska väestörakenne muuttuu jatkuvasti ja me haluamme kuitenkin pysyvät kestävät kriteerit saada, sellaiset, jotka eivät koko ajan muutu. Ja sitten Champagnen alue kommentoitiin, no olemme hyvin tietoisia, että tällainenkin voi olla mahdollista. Ma, ö, perä on ongelmallinen ja myöskin tämä kallioisuuskivisyys on ongelma Champagnen alueella. Ja tämän vuoksi tämä toinen vaihe on otettu kuvaan mukaan, jotta jäsenmaat voivat jättää pois sellaiset alueet, joissa on haittoja, mutta jotka johtuvat siitä, että kuitenkin tuo, tuo tuotteet ovat mukautettu sellaisiksi, että sillä ikään kuin ylitetään tai kiertään ongelma, jonka mm, maaperä tai joku muu haitta aiheuttaa. Eli Champagnen alue kyllä jäisi ulkopuolelle joka tapauksessa. Kiitos. Kiitokset komission edustajalle. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä Radovman. Olkaa hyvä. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, ja, es freut mich, dass Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että kollegat ovat puheenvuoroissaan kaikki puhuneet samansuuntaisesti tässä suhteessa. Minulla on oikeastaan suhteellisen vähän oikeastaan sanottavaa tai lisättävää. Täällä keskusteltiin facing out-vaiheesta, alasajosta, hiljattain tapahtuvasta sellaisesta. Tämä tulee olemaan tarpeellista tällaisen siirtymän varmistaminen joillekin alueille, jotka putoavat tämän tuon ulkopuolelle. Viimeinen huomio, jonka kollega Dantan esitti, liittyi ongelmaan ja haittaan, joka liittyy tiettyihin kasveihin, tiettyjen kasvien viljelyyn. Esimerkiksi Champagnen alueella viljellään tällaista pitkän historian omavaa tuotetta, juuri siksi, että siinä on tämä luonnonhaitta. Yhtäkin voitaisiin sanoa sama jostakin toisesta alueesta, esimerkiksi Bordeauxsta. Bordeaux on kuuluisa juuri siksi, että siellä viljelästä, niin sillä viljellä, mikä siellä viljeltäisiin vehnää, niin tilanne olisi paljon traagisempi. Joten äh, tällaisten huomioon ottaminen, tällaisten tilanteen huomioon pitäisi mahdollisesti jollakin tavalla. Ja viitattiin juuri tällaisen hienosääntöön, uuden tarpeellisuuteen. Te viitatte myöskin yhteiskunnallisiin taloudellisiin kriteereihin. Useita puheenvuorot liittyvät tähän. Minäkin olen samaa mieltä näistä kriteereistä. Omassa mietinnössä olen pyrkinyt juuri tällaisen hieno sääntöön, niin että takaven kautta voitaisiin lisätä vielä joitakin kriteereitä. Tämä voisi olla järkevää. Paikallistason huomioon ottaminen, mukaan ottaminen keskusteluihin. Talous- ja sosiaalikomitea on laatinut tästä erinomaisia mietintöjä. Ainakin Brysselin tasolla tämä paikallistason huomioon ottaminen kyllä varmaan toteutuu. Niinpä keskeisiä kysymyksiä esitettiin lukuisia. Miten määritellään alueet asianmukaisesti? Tämä on keskeinen kysymys. Miten määritellään tai löydetään ne alueet, jotka todellakin kuuluisivat sen tuen piiriin? Tämä on poliittinen merkittävä kysymys ja viljelijöiden täytyy voida tuntea, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että he kuuluvat tietyn alueen, tietyllä alueella asuessaan tietyn tuen piiriin. Ei tästä tarvitse enempää sanoakaan. Lämpimästi haluaisin vielä kiittää kaikkia keskustelun osallistujia, myöskin komission edustajaa ja myöskin sihteeristöä. Ja tietystikin olen erittäin iloinen, mikäli ensi viikolla voidaan jatkaa työtä siten, että kollegat tekevät Muutosesityksiä, joilla entisestäkin parannetaan tätä ehdotusta. Kiitokset herra Dorfman. No niin, takaraja tarkistuksille on 4. helmikuuta kello 12 ja sitten 16.17. maaliskuuta äänestetään ja sitten huhtikuussa asia menee täysistuntoon. Nyt menemme esityslistallamme eteenpäin. Seuraavana mietintö komission vihreästä kirjasta biojätehuolto Euroopan unionissa. Esittelijänä herra Salvatore Caronna ja annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Olemme jo tätä aihetta käsitelleetkin ja kaikilla varmasti asiakirja on. Se on myös saatu käännettyä kaikille kielille jo, kun kello on paljon. En käytä kovinkaan paljon aikaa asian käsittelyyn. Nostan nopeasti esille muutaman tärkeän seikan tässä asiakirjassa. Ensinnäkin toteaisin, että tärkeä asia, sen olen pyrkinyt esiin tuomaan, liittyy siihen, kuinka tärkeää olisi käsitellä biojätteitä siten, että lähdetään liikkeelle kestävästä jätehuollosta. On säästettävä resursseja, jos mahdollista, ja vähennettävä minimoitava globaalit vaikutukset. Ja tiedot, joita Euroopan ympäristövirastolta on saatu, ovat varsin selkeät. Yli 40 prosenttia yhdyskuntajätteestä viedään kaatopaikalle. Ja tästä sitten ympäristön kannalta seuraa monia asioita, myöskin kansanterveyden kannalta. Seuraa asioita, jotka voi hyvin ymmärtää. Eli kaato paikalle vienti on mahdollista, mutta vähiten toivottu vaihtoehto ja sitä vasta viime vaiheessa tulisi käyttää. Eli olisi ponnisteltava myöskin mietinnön yhteydessä siihen suuntaan, että mietittäisiin muita vaihtoehtoja, kuinka olisi mahdollista tehdä valintoja, joilla ö, tätä kaatopaikkakäsittelyä käytettäisiin mahdollisimman vähän tätä aihetta. Se on tärkeää. Sitä on käsitelty myös ennaltaehkäisyn yhteydessä. Ja ennaltaehkäisy onkin tärkein elementti, kun jätehuoltokysymyksiä tarkastellaan. Ja tässä esityksessä ne, mitä tulee kierrätyksen ja kompostointiin, olen nekin nostanut esille. Tulevaisuus maatalouden osalta paljon riippuu myös maaperän säilytystoimista ja kompostointitoimilla pystytään vaikuttamaan maaperään ja se voi olla hyvä vaihtoehto kaatopaikkakäsittelylle. Ja tällä pystytään vaikuttamaan myöskin ilmastoon ja säilyttämään hyvänä maaperän laatu. Eli bio biologisen jätteen käsittelyasia on erittäin tärkeää ja on tärkeää mm, kiinnittää huomiota kompostointiin ja siihen, kuinka kompostoitua maa-ainetta käytetään. Ja olemme nyt pyytäneet komissiota toimimaan siten, että esittäisi sitovia määräyksiä kierrätyksen suhteen. On kuitenkin muistettava, että nyt puhutaan aiheesta, joka on varsin laaja mittasuhteiltaan. Nykyisellään vuotuisten jätteiden määrä Euroopassa on 70 yli 100 000 on välillä, kun puhutaan mm, puutarhajätteestä ja sitten ö, valtavista määristä, kun puhutaan esimerkiksi juomien aiheuttamista jätteistä. Eli luku, luvut ovat kyllä vaikuttavia. No, kello on nyt paljon ja te olette kaikki varmasti tähän esitykseen ehtineet tutustua. Tarkistuksia jään odottelemaan, joiden pohjalta toivottavasti saan aikaan hyvän ja tasapainoisen esityksen. Kiitos. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt alkaa aika meiltä loppua, enkä haluaisi, että tulkit joutuvat tekemään ylitöitä, niin pyytäisin, että tosiaan käyttäisitte maksimissaan minuutin puheenvuoroja. Um, I will not speak. Kiitoksia. En puhu pidempään, koska me olemme kaikki aika väsyneitä. Haluaisin onnitella esittelijä, valmistelijaa tästä työstä. Meillä on muutamia ehdotuksia. Toivottavasti pääsemme kompromissiin niistä. Pari huomiota. Huolenaihe. Se, että kompostointi olisi ratkaisu maaperäongelmiin. No, tuotetun kompostin määrä on aika pieni. Eli jotain tekemistä sillä on, mutta ei sillä ole kyllä suurempaa merkitystä. Sitten olen puhunut tästä aikaisemminkin, eli maatalousmaasta saattaa tulla huonon dumpauksen kaatopaikka, huonon kompostin kaatopaikka. Ja täytyy ottaa huomioon, että biojätehuollossa on standardeja ja kompostin laadun suhteen myöskin. No ehkä meidän ei tule keskustella tästä, mutta on myöskin mahdollista että joissain paikoissa käytettäisiin viemäröintijärjestelmää elintarvikejätteille. Se nyt välttämättä ei toimi kaikkialla, mutta sitä voidaan vielä miettiä. Ja sitten tarvitaan se, että ihmiset hyväksyvät kompostoinnin. Kaatopaikkojen kanssa ongelmia niille, jotka asuvat kaatopaikkojen lähellä, Mutta nyt ihmisten täytyy tottua tähän ajatukseen, että jos hyväksymme kompostoinnin, silloin on enemmän kompostointitiloja alueella. Ja joskus sieltä tulee vähän epämiellyttäviä tuoksuja, vaikka ne onkin hyvin hoidettu. Mutta varmaan voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja päästä kompromissiin tarkistusten muodossa. Kiitos. Mulțumesc, doamna Reimers, un minut. Seuraava puhuja yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin lausunnon laatijalle. Lyhyesti viittaisin biojätteisiin ja EUn alan EU-laajuisiin sääntöihin, mikäli halutaan tehokkaasti hoitaa biojätteitä. Emme halua lisää byrokraattisia esteitä, vaan tehokkuutta on tärkeää, että asiasta keskustellaan täällä maatalousvaliokunnassa, koska biojätteiden käsittely maa seudulla vaikuttaa myöskin maaperän laatuun ja myöskin vesihuoltoon ja, ja hiilen varastointikysymykset ja maaperän hoitokysymykset liittyvät tähän niin ikään. Toivoisin, että biojätteen vieminen kaatopaikalla on viimeinen vaihtoehto, vaan pikemminkin käytetään hyväksi pikemminkin biojätettä. Tämän pitäisi olla etusijalla ja jätteen välttäminen myöskin. Mikäli jätettä poltetaan, Niitä saa polttaa vain ja ainoastaan silloin, kun niitä käytetään energiana tuotantoon, mutta tämäkin on vasta viimeinen vaihtoehto, mikäli ei saada näitä jätteitä takaisin uudelleen kiertoon. Saksassa on sääntö, jonka normit ovat erittäin korkeita. Ja tätä mallia voitaisiin käyttää esimerkkinä Euroopan laajuisuille säännöille. Mulțumesc, domnul Hausling. Un minut. Hausling, yksi minuutti, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää esittelijää. Toisin kuin äskeinen puhuja itse katsoi, että on erittäin tärkeää, että jotain tehdään komissiossa. Erot ovat suuria jäsenmaiden välillä eikä meillä ole varaa tuoda, viedä kaatopaikalle jatkossakin tällaista energian lähdettä polttaminen on toiseksi paras vaihtoehto. Sitä voidaan tietysti toteuttaa vain joskus, mutta katsoisin, että biokaasua tulisi pyrkiä hyödyntämään paremmin, varsinkin elintarvikejätteen osalta. Tämä ei enää teknisesti useinkaan ole ongelma. Teknistä edistystä on viime vuosina tapahtunut huomattavasti, eli orgaanisen jätteen yhteydessä olisi tärkeää, että, että voitaisiin biokaasun muodossa hyödyntää. Kiitokset. Entäpäs komissio, Rova Rosson komission edustajana paikalla. Meillä nyt ei tässä kovinkaan paljon aikaa jäljellä. Jos vain mahdollista, niin minuutti enintään. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia ihan lyhyesti. Täällä on tullut hyviä kommentteja, panin ne merkille. Komissio pitää hyvänä tätä mietintöä ja keskustelua valiokunnassa. Ja tämä analyysi oli tollekin yksityiskohtainen ja se oli erittäin hyvä. Kiitoksia siitä, että tuitte monia asioita, joista on puhuttu vihreässä kirjassa – ja meillä on hyvin paljon yhteisiä näkemyksiä ja samantyyppisiä keskustelun aiheita, mikäli ryhdymme toimiin tällä alalla. Niin erityisesti halusin vain korostaa muutamia kohtia tässä lausuntoluonnoksessa, eli se, että tuetaan tätä jätehierarkiaa ja tukea ennaltaehkäisylle, se on tärkeää. Ja sitten kompostoinnin ja kierrätyksen tukeminen ja biojäte, sehän on merkittävä resurssi. Ja biojätteen rooli lannoitteissa. Niitä voidaan parantaa maaperän laatua. Ja sitten pitää olla laatustandardeja sekä soveltamisen osalta että tämän materiaalin itsensä osalta. Eli odottelemme valiokunnan lausuntoa ja itse mietintöön myöskin. Kiitos. Kiitokset komissio. Ja nyt sitten esittelijälle loppupuheenvuoron mahdollisuus, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenvuoroista. Tässä ei ole enää paljon aikaa jäljellä, mutta, ja en mene yksityiskohtiin näin ollen, mutta puheenvuorot kyllä olivat hyviä ja mielestäni vain parantavat tätä esitystä. Eli toivottavasti lähipäivinä saan tarkistuksia, jotka sitten pyrin parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan esityksessäni. Kiitos paljon. Ja todellakin siis 4. helmikuuta tai toinen helmikuuta takaraja tarkistuksille – 22. päivä helmikuuta äänestämme. Ja sitten muut asiat, kohta yksi ilmoitusasia. Eilen iltapäivällä poliittisen koordinaattorit päättivät tukea parlamentin kantaa, mitä tulee esikiestin mietintöön koskien vähävaraisten tukemista, auttamista – ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä hyväksyttiin maaliskuussa 2009 ja jos kukaan ei vasta katsoisi, niin tämä ehdotus voidaan hyväksyä. Ja sitten seuraavan kokouksen aika